pouvez commencer. Merci. Uh, Minulle on todellinen ilo, herra Papandreou, toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Olemme ilahtuneita siitä, että otitte kutsumme vastaan ja tulitte puhumaan erää sen näistä meidän kriisivaliokuntamme kuulemistilaisuuksista. Me tunnemme teidän taustanne, teidän CVnne on jaettu, joten en toista kaikkia sen yksityiskohtia. Te olette tietysti ollut näkyvässä roolissa Kreikan politiikassa vuosia, olipa sitten kyse oppositiosta tai hallituksessa mukana olemisesta, hallituksen johtamisesta ja näin voitte esittää merkittävän puheenvuoron. Me kärsimme, kuten kaikki tiedätte, tällä hetkellä voimakkaasta spekulaatiosta euroaluetta ja ennen kaikkea Kreikkaa kohtaan. Tämänhetkinen tilanne osoittaa, että luottamus euroon ei vieläkään ole sataprosenttista ja siksi on tärkeää osoittaa muulle maailmalle, että me voimme voittaa tämän kriisin ja miten me sen voimme voittaa. Euro on ollut rahoituskriisissä monta kuukautta vakausankkuri. Jos ei euroa olisi ollut, euroalueen jäsenvaltioiden tilanne olisi ollut paljon huonompi kuin mitä se on nyt. Euroalueen jäsenet ovat päättäneet viime tiistaina, että ne tukevat teitä, jos te tukea pyydätte. Toistaiseksi ette ole pyytänyt. Tiedän, että teidän varainhoito, valtiovarainhoitoministerinne on pyytänyt ladattua asetta pöydälleen laitettavaksi. Ja hän on nyt todennut, että hänellä on tuo ladattu ase pöydällään, jos tarpeen hän voi sitä käyttää. Se on hyvä asia. Minä ihailen teidän rohkeuttanne, herra pääministeri. Olette esittänyt varsin kunnianhimoisen ohjelman ja toivon, että onnistutte myös sen toteuttamisessa. Me maksamme nyt hintaa myös siitä, että euroalueen alkuvuosina jotkut maat, omani mukaan luettuna Saksa, Ranska ja muutamat muut, eivät oikein kunnioittaneet itseään ja noita vakaussääntöjä, jotka euroalueen alkuun on määritelty. Siksi nyt onkin tärkeää osoittaa, että jopa hyvin hankalina aikoina – meillä on mahdollisuus löytää tie takaisin normaalitilanteeseen. Vielä viimeinen seikka, jonka haluan lisätä. Me emme ole kaikki vain hämmästyneitä, vaan aika järkyttyneitäkin siitä, että ne pankit ja rahoituslaitokset, jotka muutama kuukausi sitten olivat konkurssin kynnyksellä ja oli pelastettava veronmaksajien varoin, käyttävät nyt hyväkseen ensimmäiset mahdollisuudet spekuloida euroa vastaan. And, and ja tekevät rahaa ja voittoja tällä. Niiden ei tule olla yllättyneitä, että kun Euroopan parlamentti sääntelee johdannaiskauppaa, se on aikeissa ottaa tiukkoja askelia Eh, herra pääministeri, tervetuloa jälleen kerran ja hienoa, että olette täällä joukossamme. Thank you very much, uh, Mr. Clint. Kiitokset puheenjohtaja Klint, hyvät naiset ja herrat. On aina suuri kunnia puhua Euroopan parlamentille viimeisen viiden kuukauden aikana, kun olen ollut virassani. Niin olen ollut monissa haastatteluissa, paneelikeskusteluissa, keskusteluissa, konferensseissa, kansainvälisissä tapaamisissa, mutta tämä on erityinen kunnia, koska en puhu täällä ainoastaan Euroopan parlamentille, vaan kaikista tärkeimmälle demokraattiselle instituutiolle Euroopan unionissa, instituutiolle, jolla on tärkeä rooli. Ja voin myöskin sanoa, että Euroopan parlamentti hyvin usein johtaa kansallisten parlamenttiemme työtä, koska siellä käsitellään sellaisia asioita, joihin Euroopan unioni törmää ja ne haasteet, joita meillä on integraatioprosessissamme, jossa on kysymys sekä laajentumisesta että syventymisestä. Me olemme ja itsekin henkilökohtaisesti ulkoministerinä aikaisemmin ja sitten puheenjohtajamaan edustajana, kun puhuttiin valmistelukunnasta ja saimme aikaiseksi Lissabonin sopimuksen, niin taistelin sen edestä, että Euroopan parlamenttia vahvistettaisiin ja toivon ja uskon, että tästä elimestä tulee hyvin vaikutusvaltainen päätöksentekoelin, joka voi tehdä päätöksiä kansalaistemme toimesta. Tietenkin yksi hyvä asia on tämän teidän valiokuntanne perustaminen, siis tämän taloudellisen ja yhteiskunnallisen kriisin erityisvaliokunta. Miten minä määrittelisin kriisin? Ensinnäkin, jos nyt katsomme tätä hieman laajemmalti, niin kyseessä on maailmanlaajuisen hallinnon, maailmanlaajuisen demokraattisen hallinnon kriisi ja kun kylmän sodan loppua juhlittiin, niin me emme silloin nähneet, että historia ei ollut päättynyt ja että ongelmia vielä oli ja että valtiomekanismit byrokraattisissa äh, entisissä kommunistisissa maissa romahtivat ja meistä tuli hieman liian dogmaattisia ja uskoimme liikaa markkinavoimiin me olimme luoneet uuden johtajan, joka oli tällainen sääntelemätön markkina ja näiden taustalta sitten löytyi tiettyjä voimia, jotka usein ottivat markkinat ja jopa politiikan pankki, panttivangiksi. Ja tätä me olemme todistaneet kahden vuoden takaisessa kriisissä. Oli puutetta läpinäkyvyydestä ja innovaation taustalta löytyi välineitä, joilla pystyttiin välttämään valvontaa ja hyviä käytänteitä. Ja tästä syntyi kuplia ja kuplista nyt kansalaiset kautta maailman ovat joutuneet maksamaan, jopa ne, joilla ei ollut osu, osaa eikä arpaa näihin asioihin. Eli minun mielestäni tämä on suuri haaste ja tällä hetkellä kansalaisilla on sellainen olo, että me kansainvälisenä yhteisönä nyt kun kriisi on ollut käynnissä jo pari vuotta, vaikkakin olemme pääsemässä siitä pikkuhiljaa eroon, niin me emme ole onnistuneet saattamaan samanaikaiseksi niitä tarvittavia uudistuksia ja muutoksia. Tämä on valtava haaste ja se myöskin osoittaa tällaista voimattomuutta ja se on vakavaa kansalaisten edessä, koska jos kansalaiset menettävät uskonsa näihin jopa euro, joko eurooppalaisiin, kansainvälisiin tai kansallisiin toimielimiin, niin silloin he ryhtyvät hakemaan muita keinoja, populismia, väkivaltaa, fundamentalismia, ekstremismia, polarisointia ja tätä tullaan näkemään kautta maailman yhteiskunnissa, jos me emme ota tästä tilanteesta opiksi. Uskoakseni Euroopan unioni jo sinällään on oppitunti. Kyseessä on toimielin, joka hallinnoi laajempaa aluetta, josta voi tulla hyvin tärkeä malli globalisoituvassa taloudessa, mutta myöskin muussa kuin taloudessa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksessa, siirtolaisvirroissa, köyhyysasioissa ja niin edelleen. Varoittaisin, ja olen iloinen siitä, että tästä keskustellaan teidän valiokunnassanne, varoittaisin siitä, kun monet sanovat, että täytyisi palata entiseen. Me emme sitä voi tehdä. Siitä maksettava hinta on korkea ja nyt maksamme jo korkeaa hintaa työttömyytenä, palkkojen leikkauksina ja tulevaisuutena, joka ehkä mahdollisesti on synkkä. Meidän täytyy lähettää vahva viesti seuraavassa G20-kokouksessa, jossa Euroopan unioni ja Euroopan unionin jäsenmaat osallistuvat, niin tämä on erinomainen mahdollisuus viedä eteenpäin sellaista asialistaa, josta löytyvät ne säädökset, joita me haluaisimme nähdä. Niissä monissa kokouksissa, joissa olen ollut viime viikkoina ja joissa olen tapa, tavannut Euroopan unionin johtohenkilöitä, olen tavannut henkilöitä Lontoossa, tapasin Gordon Brownin, ja Jose Luis Zapateron. Kävin Berliinissä, keskustelin Angela Merkelin kanssa ja Pariisissa Nicolas Sarkozyn kanssa, Eurogroupin Jean-Claude Junckerin kanssa ja kaikesta tästä syntyi aloite, jonka teimme, jotka liittyvät luottoriskin vaihtosopimuksiin pystyin keskustelemaan tästä myös viime viikolla Yhdysvalloissa Barack Obaman kanssa ja pyysin meidän kaikkien puolesta sitä, että meidän tulisi saattaa voimaan hieman voimallisempaa päätöksentekoa kansainvälisellä tasolla. Ja olin iloinen, että vastaus oli positiivinen. No, joskus sitten piru piileksi yksityiskohdissa, mutta se, että tämä on nyt Yhdysvalloissa korkealla tasolla ymmärretty, niin se on jo sinällään tärkeä merkki. Mitä tekemistä tällä kaikella sitten on Kreikan kanssa? Me olemme akuutin ja hyvin monimutkaisen kriisin keskiössä. Se on seurausta sisäisistä rakenteellisista ongelmista, mutta se sitten paheni näiden globaalien taloudellisten kriisien ja ongelmien takia ja myöskin niiden opportunististen spekulatiivisten paineiden takia, joita Kreikkaan kohdistui. Haluaisin tässä olla hyvin tarkkasanainen. En etsi tässä syntipukkeja, en yritä sälyttää vastuuta kenenkään muun harteille. Olen ollut ensimmäisten joukossa tunnustamassa, että meidän kansakuntamme vastuuna on hoitaa, ottaa vastuu näistä rakenteellisista ongelmista korjata ne virheet, jotka ovat johtaneet ongelmiin ja tehdä tämä tässä kriisin keskiössä Samaan aikaan kun me teemme kaikkemme, jotta nämä perityt virheet korjataan, niin on aika lailla paradoksaalista, ja tämä mainittiinkin, meidän kohtalostamme päätetään niiden samojen voimien toimesta, olipa kysymys sitten luottoriskin vaihtosopimusmarkkinoista tai luottoluokituslaitoksista, jotka eivät onnistuneet tunnustamaan näitä puutteita maailmanlaajuisessa rahoitusjärjestelmässä – ja olivat myöskin vastuussa näistä puutteista, koska eivät niitä asianmukaisella tavalla valvoneet. Ja tänä päivänä me maksamme tästä hintaa, koska meitä valvotaan, vaikka me olemmekin niitä, jotka tavallaan pelastimme heidät. Eli on aika lailla paradoksaalista että meidän kansalaistemme verorahoilla pelastettiin nämä pankit ja nyt sitten meitä lyödään niillä alijäämillä, jotka me hyväksyimme pelastaaksemme heidät ja kansalaiset maksavat kaiken tämän. Tämä oli se toinen asia, jonka halusin tässä tuoda esille. Siis me tiedämme ja minä tiedän, että Kreikassa on rakenteellisia ongelmia, mutta meillä on toinenkin ongelma, joka täytyy hoitaa ja se liittyy siihen, että täytyy luoda ne tarvittavat eh, edistysaskeleet, jotta suojellaan niitä tarvittavia muutoksia, joita tehdään. Voisin eh, tehdä teille hieman tiliä siitä, mitä Kreikassa tehdään. Minut valittiin pääministeriksi viisi kuukautta sitten. Me saimme vahvan muutosmandaatin kansalta. Eli me olemme valmiita tekemään muutoksia ja me teemmekin jo näitä muutoksia parhaillaan me olemme tehneet muutoksia tavalla, joka on ollut täysin ennen näkemätöntä. Koskaan aikaisemmin Kreikassa ei niin lyhyellä aikavälillä ole tehty näin monia muutoksia. Tietenkin ensimmäinen asia, joka meidän täytyi hoitaa, oli saada luottamus takaisin talouteemme ja uskottavuus takaisin maallemme. Tämä oli se välitön tehtävä keskipitkän ja pitkän aikavälin tehtäviin kuuluvat nämä syvälliset rakenteelliset muutokset, joista saadaan kilpailukykyä. Me haluamme muuttaa kehitysmalliamme ja meidän mielestämme Kreikasta voi tulla kukoistava talous, sillä sieltä löytyy paljonkin potentiaalia aivan erityisesti vihreiden teknologioiden ja investointien saralta ja myöskin luonnollisesta ja inhimillisestä voimavaroistamme. Mutta nyt me olemme takertuneet, puuttuneet tähän budjettialijäämään ja tähän tarvitaan välittömiä uudistuksia. Ne ovat jo lähteneet käyntiin. Ne ovat hyvin jyrkkiä muutoksia. Viime viikolla me hyväksyimme tiukimmat niukkuustoimenpiteet Kreikan historian aikana. Emme ainoastaan pelastaaksemme oman taloutemme, vaan osoittaaksemme, että riittävää poliittista rohkeutta ja uskottavuutta maasta löytyy mutta myöskin sen takia, että meidän mielestämme me olemme, osa yhteisöä, Euroopan unionia ja tämän, nimenomaan tämän termin kahdessa merkityksessä, siis arvojen yhteisö ja täten haluamme kunnioittaa vastuutamme tässä yhteisössä Euroopan unionissa ja me osoitamme myöskin sitoumuksemme siihen, että me haluamme varjella tämän yhteisen valuutamme vakautta. Olen sanonut kreikkalaisille, että vuosi 2010 on ja se tulee olemaan drastisten muutosten aikaa kaikilla hallitusten tasoilla. Verotusjärjestelmässä, turvallisuusjärjestelmässä huomattavia muutoksia. Julkishallinnossa me olemme vähentämässä hallintojen tasoa viidestä kolmeen muutoksia muutoksia koulutusjärjestelmään, kehitysmalliimme, mutta kuten sanoin, nämä sosiaaliset ja institutionaaliset muutokset, niitä ei voida viedä läpi niin nopeasti kuin näitä taloudellisia uudistuksia. Tavat ja instituutiot, joita täytyy muuttaa, siihen tarvitaan aikaa. Eli me olemme ryhtyneet välittömiin toimenpiteisiin, mutta näihin syvempiin rakenteellisiin muutoksiin menee enemmän aikaa. Ei pitkää aikaa, mutta enemmän kuitenkin. Suurin osa Kreikan kansasta tukee näitä uudistuksia. Kysymys on rohkeista uudistuksista ja ne tietenkin auttavat talouttamme. Me teimme sen, minkä teimme, mutta jos me jatkossakin lainaamme korkealla korolla, ja tämä on tuleva haaste, me emme voi ylläpitää tätä alijäämän vähentämistä. Itse asiassa me pyydämme kansalaisilta työntekijöiltä, eläkeläisiltä hyväksymään leikkauksia, jotta alijäämää saadaan leikattua, mutta tämä saattaa hävitä muutamassa spekulatiivisessa liikehdinnässä maailmanmarkkinoilla, jossa ihmiset tietokoneidensa ääressä jossakin muussa kaupungissa, ehkä Euroopan unionin ulkopuolella, painavat muutamaa nappulaa, niin sillä saatetaan tehdä tyhjäksi kaikki ne ponnistelut, joita me olemme tehneet, ja tämän me haluamme välttää. Eli me emme pyydä apua tällaisena holtittomana maana, joka haluaa elää toisten siivellä. Me emme pyydä rahaa ranskalaisilta, saksalaisilta, italialaisilta, mm, näiden maiden työläisiltä tai veronmaksajilta. Me sanomme, että me tarvitsemme vahvaa poliittista tukea, jotta nämä tarvittavat uudistukset saadaan vietyä läpi ja jotta varmistetaan se, että me emme päädy maksamaan enemmän kuin tarpeellista, jotta nämä uudistukset saadaan voimaan. Ja tästä syystä me sanomme, että meidän tulisi toimia yhdessä, tehdä yhteistyötä hyvin vahvasti, jotta me emme joudu maksamaan korkeampia veroja, jotta työllisyys ei, työttömyys ei kasva entisestään ja jotta talouskasvu ei muotoudu hitaaksi. Ja tämä tietenkin kaikki liittyy siihen, että kuten äh, talousministerini sanoikin, niin asetetaan ladattu ase pöydälle, jotta varmistetaan se, että markkinat reagoivat positiivisella tavalla. Kreikan osuus EUn BKTstä on noin kaksi prosenttia, mutta taloudelliset äh, olosuhteet ja tilanne, niillä saattaa olla hyvinkin suuria vaikutuksia. Viime viikkoina on puhuttu siitä, että tämä lähtee leviämään. Se, että me olemme ryhtyneet toimiin, tämä retoriikka on saatu poissuljettua, mutta kyseessä kuitenkin on eurooppalaisesta asiasta ja tästä syystä Euroopan täytyy ryhtyä toimiin – me olemme sekä talousunioni niille maille, jotka ovat talousunionissa, mutta me olemme myöskin poliittinen unioni ja tästä syystä me olemme. Tämä on yksi syy siihen, miksi me olemme talousunionissa. Tässä on kysymys suhteen syventämisestä ja vastavuoroisen molemminpuolisen sitoumuksen syventämisestä, jotta varmistetaan se, että voidaan vastata edessä oleviin ongelmiin. Eli se keskustelu, jota kautta maailman käydään siitä, epäonnistuuko Eurooppa, tipahtaako se kartalta pois, niin minä sanoisin, että me tarvitsemme enemmän Eurooppaa, emme vähemmän Eurooppaa sanon tämän sen takia, että ensinnäkin vaikkakin Euroopan unioni on hyvin monimutkainen ja kunnianhimoinen projekti, niin se on kuitenkin esimerkki siitä, mitä me tarvitsemme laajentuvassa globaalissa taloudessa. Me olemme kaksikymmentäseitsemän maan unioni, kuusitoista maan talousunioni. Meillä on omat kielet, omat kokemukset, omat tapamme, mutta me olemme sinetöineet kohtalomme yhteen tavalla, joka on ollut täysin ainutlaatuinen. Me olemme eh, vedonneet eh, itsemääräämisoikeuteen, jotta sitten vastataan näihin maailmanlaajuisiin eh, haasteisiin. Tässä on kysymys myöskin rauhanprosessista monissa kolkissa, Balkanilla, Kyproksella ja tämä on myöskin katalysaattori näiden rauhanprosessien syventämiselle. Ja tänä päivänä kysymys on myöskin siitä, miten me laajemmissa puitteissa hoidamme globalisaation. Tästä syystä me tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Haluaisin päättää puheenvuoroni toistamalla sen, mitä Dominik Strauss-Kahn sanoi eilen – hän sanoi, että meidän ei tule jättää käyttämättä tätä mahdollisuutta korjata maailmanlaajuinen rahoitusmarkkinajärjestelmä. Kreikassa me hoidamme omia, omia ongelmiamme, me hoidamme myöskin eurooppalaisella tasolla näitä asioita ja ad hoc-tasolla, mutta tämän tulisi antaa meille ajattelemisen aihetta niistä institutionaalisista muutoksista, joita tarvitaan. On puhuttu mahdollisesta eurooppalaisesta valuuttarahastosta, mitä mitä se tekisi, miten se toimisi, miten se rahoitettaisiin, siitä täytyy tietenkin keskustella, mutta nämä ovat tärkeitä aiheita ja nämä ovat aiheita, jotka täytyy ottaa esille, jos me haluamme vahvistaa Euroopan unioniamme ja yhteistyötämme. Kuitenkin nämä ovat asioita, joilla ei hoideta näitä välittömiä ongelmia, joita meillä on. Toisin sanoen se, että me olemme ryhtyneet niihin toimenpiteisiin, joihin on pitänyt ryhtyä, mutta samaan aikaan meidän täytyy pystyä lainaamaan normaaleilla koroilla, sellaisilla, joita voi verrata muiden euroalueen maiden korkoihin. Haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta tänään. Toivon teille parasta mahdollista menestystä tästä, tässä hankalassa tehtävässänne ja mielelläni otan kysymyksiä ja ehdotuksiakin vastaan, koska me olemme todellakin perheunioni, joka pyrkii nyt ratkaisemaan ja hoitamaan näitä haastavia ongelmia ja hoitamaan ne parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos. Thank you. Suuret kiitokset pääministeri myös tästä mahdollisuudesta kollegoidemme esittää joitakin kysymyksiä. Olisi hyvä, jos jokaisella eri puolueen ryhmällä olisi mahdollisuus esittää kysymyksiä ja siksi annan puheenvuoron kullekin ryhmälle. Ja jäsenelle, joka on puheenvuoroa pyytänyt. Kollegat, haluan kuitenkin korostaa sitä, että aika on rajallisesti, joten minuutti vain. Pitäkää kiinni tästä minuutin aja, aikarajasta. Ja kollega kakkis, EPPstä. Hyvää päivää pääministeri ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Haluaisin kiittää teitä tästä esityksestä euroalueen kehityksestä tähän päivään saakka on syntynyt tällainen kilpailukuilu Saksan ja äh, Etelän maiden välille. Yksi osa ratkaisua voisi olla se, että äh, Saksassa kotimaista kulutusta lisättäisiin äh, rakenteelliset uudistukset maissa, jotka ovat kilpailukyvyssä jääneet jälkeen. Tämä olisi toinen keino teidän näkökulmastanne ja Kreikan näkökulmasta, minkälaisia rakenteellisia uudistuksia haluatte tehdä, jotta Kreikan kilpailukykyä voitaisiin parantaa? Ja sitten toinen kysymys joka liittyy vakaussopimukseen. Miten teidän mielestänne sen tulisi toimia? tulevaisuudessa. Haluammeko me hieman väljemmän sopimuksen vai vieläkin tiukemman vakaussopimuksen? Kiitos. Daniela Podimata. Podimata. Uh, Herra puheenjohtaja, pääministeri, haluaisin ensinnäkin kiittää poliittista ryhmää ja koferaattia siitä, että hän antoi minun pitää tämän meidän ryhmämme puheenvuoron. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy meidän poliittiseen puolueemme. Sosiaalidemokraatit ovat eh, heti kriisin alkuvaiheista tukeneet ajatusta siitä, että täytyisi Euroopan tasolla luoda jonkinlainen jäsenmaiden tukijärjestelmä niille maille, jotka ovat vaikeuksissa ja jotta euro saataisiin vakautettua. Rasmussen ja Peres ovat aivan erityisesti tästä puhuneet eurooppalaiselle lehdistölle. Sitten taas on ihmisiä, jotka sanovat, että me emme tarvitse tällaista solidaarisuusvälinettä, vaan tarvittaisiin vieläkin tiukempaa rankaisuvälinettä, jossa jopa voitaisiin päätyä siihen, että joku maa joka on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa, voitaisiin sulkea euroalueen ulkopuolelle. Haluaisin tietää, ovatko nämä kaksi täysin erilaisia, erilaista mielipiteitä, heijastelevatko ne täysin erilaisia käsityksiä tästä euroalueen tulevaisuudesta ja mitä seuraamuksia niillä on? Olle Schmidt. Anteeksi vain. Ajattelin käyttää sitä kieltä, jota pääministeri osaa varsin hyvin, ruotsin kieltä. Ja te olette tietysti aivan erittäin tervetullut. Teillä on kaikki meidän tukemme. Ruotsissa oli vastaava kriisi 90-luvulla ja me tiedämme, miten valtavan suuria tehtäviä teillä on edessänne. Ja tietä pelkäätte, että me seuraamme suurella mielenkiinnolla työtä, jota te teette. Se, mitä Kreikassa tapahtui, vaikuttaa ennen kaikkea euroalueeseen, kuten itse sanoitte puheenvuorossanne, mutta se vaikuttaa myös euroalueen ulkopuolella. Minä kannatan euroa ja minun maani Ruotsin tulisi mielestäni myös olla mukana eurossa. Ruotsissa kuitenkin käytetään Kreikkaa argumenttina olla lähtemättä euroon. Sanotaan, että ne maat, jotka ovat ulkopuolella, ovat viisaampia pysyessään kokonaan pois eurokuvioista. Siksi kysymykseni, oletteko sitä mieltä, että Kreikan ongelmat johtuvat siitä, että Kreikalla on euro valuuttana? Ja jos te saisitte valita, herra pääministeri, toivoisitteko, että Kreikka ei olisi ollut mukana euroalueessa? Kiitoksia. Eh, Mitä tulee Kreikan kilpailukykyyn, Tietenkin nämä aiheet, joista kuulee puhuttavan, usein puhutaan siitä, että viime vuosina palkat ovat julkisella sektorilla nouseet ja tämä on johtanut kilpailukyvyn heikkenemiseen. Minä kyllä osoittaisin muita alueita ja muita syitä. Kreikka Kreikkaan liittyy sellainen erityisluonteen piirre, että käytännössä meillä on hyvin väliä ja kallis julkinen sektori. Meillä on paljon byrokratiaa ja hyvin usein on lahjuksiin ja korruptioon liittyviä ongelmia. Ja tämä antaa meille sitten mahdollisuuden kyllä tehdä rakenteellisten muutosten kautta suuria leikkauksia. Me voimme vähentää byrokratiaa ja me voimme yksinkertaistaa menettelytapoja koska nythän me olemmekin siirtymässä kohti yksinkertaisempaa verotusjärjestelmää ja hallintoa leikataan viidestä hallinnon tasosta siirrytään kolmeen, eli meillä on keskushallinto ja sitten alueellinen ja paikallishallinto hyvin usein myöskin sitten tämä tulee koskemaan yrityksiä. Me tulemme yhdistämään keskushallinnossa eri palveluyksikköjä sellaisia, joiden olemassaololle ei ole syitä ja täten me tulemme saamaan aikaan leikkauksia hyvin läpinäkyvällä tasa- tavalla. Esimerkiksi sairaaloissa meillä on valtavia kustannusongelmia sen takia, että siellä ei ole läpinäkyvyyttä hallinnossa ja valitettavasti siellä myöskin äh, on äh, ristiriitoja äh, sairaalahenkilökunnan ja lääkinnällisen henkilökunnan välillä ja on sanottu, että täytyy leikata kustannuksia ja täytyisi saada vielä parempia tuloksia lisätä tuloksia 30-50 prosentilla. Eli tällaiset leikkaukset, no siinä puhutaan ainakin puolesta siitä määrästä, jota me saisimme leikattua näiden suurten leikkausten kautta. Olen siis sitä mieltä, että kilpailukyky yhtäältä se on tärkein julkisen sektorin modernisointikeino. Toiseksi sitten kehitys voimme kehittää uusia aloja ja voimme parantaa toimintaamme esimerkiksi matkailun alalla. Me voimme kehittää vihreää teknologiaa eh, esimerkiksi koulutuksessa ja meillä voi myöskin olla uusia yrityksiä. Mikrofoni. Sorry. Mm-hmm. Uh Um, Jatkan englanniksi. No, sitten tästä Maastrichtin sopimuksesta ja siitä, että onko se liian ankara tai jäykkä tai liian joustava. Minusta meidän pitää nyt tarkastella eri toimielimiä – jotka ovat tärkeitä eurolle ja euroalueelle. Ensinnäkin sanoisin, että viime vuonna heti tämän kriisin jälkeen tapahtui eräänlainen tällainen rentoutumisvaihe. Hiukan joustettiin Maastrichtin sopimuksen kriteerien ympärillä. Minä olin silloin oppositiossa ja puhuin Jose Manuel Barroson kanssa ja sanoin, että en pidä tästä joustavuussanasta. Se voi kuulostaa oudolta sosialistin suusta, mutta se mitä sanoin oli, että jos aiomme nyt sallia Maastrichtin sopimuksen sallimia alijäämiä suuremmat alijäämät, ja näinhän jokainen kehittynyt maa maailmassa toimi siihen aikaan, ja jopa kehitysmaissa ja nousevissa maissa sanottiin, että pitää laittaa rahaa talouteen ja se luo sitten alijäämää, mutta samalla elvyttää taloutta, jolla vältetään suuri lama. Näin toimittiin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Minä sanoin, että tehdään hyvin tarkkoja toimia, otetaan 2, 3, 4 prosentin lisäys ja tehdään se koordinoidulla tavalla – ja annetaan komission valvoa tilannetta ja katsoa, mihin se raha oikein menee. Jos sallitaan joustavuus sinänsä, niin se on merkki tietyille maille. Ja se merkki voisi tarkoittaa sitä, että alijäämä lähtee hallitsemattomaan kasvuun. Ja näin tapahtui Kreikassa. Sanoisin siis, että tarvitsemme lisää koordinaatiota ja joustavuutta tämän kriisin vuoksi. Meidän pitää kuitenkin katsoa, miten voimme olla hiukan ankarampia hyvin organisoidulla tavalla. Tarvitsemme erilaisia tukimekanismeja, olipa sen nimi sitten Eurooppalainen valuuttarahasto, EMF tai mikä muu tahansa. Kuten Rova Peres ja herra Rasmussen ovat maininneet, tämä on tärkeä ajatus ja muitakin hyviä ajatuksia on nyt pöydällä. Totta kai maata saatetaan rangaista Maastrichtin sopimuksen perusteella huonosta toiminnasta. Ja siihen liittyviä artikloja on olemassa, niissä määritellään tarkasti, mikä tämä rangaistus olisi. Meidän pitää kuitenkin varmistaa myös se, että maat, joilla on ongelmia, maat, jotka työskentelevät näiden ongelmien ratkaisemiseksi, että näitä maita tuetaan, jotta ohjelmat saadaan toteutettua ja jotta ne olisivat tehokkaita. Jos vain rangaistaan maita, niin se ei ole mikään ratkaisu. Ja loppujen lopuksi rangaistus ja erottaminen, se on toimi sinänsä, se ei ole mikään ratkaisu Euroopan unionille. Sitten ruotsalaisille ystävilleni kysymykseen vastauksena – tästä euroalueesta. Kreikalle euroalue on ollut hyvin myönteinen asia. Se on ensinnäkin vakauttanut valuuttaamme, eli euroa, ja toisekseen se on auttanut meitä kasvamaan. Meillä on vielä hyvin suurta, tai koimme hyvin suurta kasvua euron ensimmäisinä vuosina. Ja sitten kolmanneksi se on ollut meille hyvin tärkeä seikka. Nyt ongelmana on se, että meillä ei ole tällaista mekanismia, jos emme olisi euroalueella. Olisimme joutuneet ryhtymään kansainvälisen valuuttarahaston määräämiin toimiin, mutta nyt Euroopan keskuspankki ja komissio valvovat maamme tilannetta ja he ovat olleet samaa mieltä niistä toimista, joihin olemme ryhtyneet. Muutoin olisimme olleet kansainvälisen valuuttarahaston määräysvallassa, kutsuttiinpa sitä, sitä sitten niin tai ei. Mutta toisaalta olisimme silloin myös päässeet hyötymään valuuttarahaston mekanismeista ja rahavarannoista. En sano, että olisimme tarvinneet tätä rahaa, mutta se olisi ollut se ladattu ase pöydällä. olin tässä Unkarissa pari päivää sitten. Unkarihan ei kuulu euroalueeseen ja siellä on kellutettu valuuttaa ja se on yksi tapa, jolla voi ongelmia pyrkiä korjaamaan. Eli erilaisia toimenpiteitä on kyllä olemassa. Me emme kuitenkaan halua olla tilanteessa, jossa saamme kaikki kansainvälisen valuuttarahaston haitat emmekä mitään euroalueen etuja tämä on nyt se vaihe, jossa Euroopan pitää astua esiin ja sanoa, että selvä, voimme tarjota sen, mitä kansainvälinen valuuttarahasto voisi tarjota, vaikka ad hoc pohjalta, jos muita mekanismeja ole. Tai sitten Kreikan täytyy kääntyä kansainvälisen valuuttarahaston puoleen. Toivottavasti se ei ole tarpeen. Okay, I, I go to the... No niin, mennäänpä seuraavaan äh, kysymyskierrokseen. Pyydän teitä pitämään kiinni näistä ajoista. Pascal Canfin ja sitten kollegamme Huntis ja sitten herra Borgesio. Oui, bonjour, monsieur le, le premier ministre. Kiitos. Vihreiden nimissä haluaisin kiittää teitä. Istun täällä. Niin, haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte tänne. Haluaisin palata tähän vakaus- ja kasvusopimukseen ja siihen, mitä voidaan ottaa opiksi tästä Kreikan kriisistä ja kriisistä yleensä. Euroalueen ongelma on se, että euron perustamisesta lähtien tiettyjen maiden julkinen alijäämä on huonontunut, pahentunut ja kuitenkin muissa maissa on taas sitten ylijäämää kaupassa. Eli Oletteko sitä mieltä, että yksi asia, joka tässä tulisi oppia, on se, että vakaus ja, vakaussopimukseen tulisi lisätä kriteeri, joka, jonka mukaisesti tätä vaihtotasetta hallinnoitaisiin? Oli kysymys sitten ali- tai ylijäämistä. Kollega Huntis. Huntis. Kiitos, herra pääministeri haluaisin toivottaa teidät vasemmiston nimissä tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin ja haluaisin kiittää teitä tästä puheesta ja haluaisin kiittää teitä siitä, että valitsitte tämän valiokunnan tapaamispaikaksi. Kysymykseni on, onko selkeää konkreettista Kreikan talouden tukiohjelmaa, koska tähän saakka koska äh, tässä on vain puhuttu spekulaatiosta. Ja jos tällainen sopimus on olemassa, niin mitä ehtoja siihen on liitetty? Äh, onko siihen liitetty esimerkiksi kansainvälisen valuuttarahaston sääntöjä ja äh, seuraako tästä sitten tiukempia olosuhteita työntekijöiden kannalta? Oletteko sitä mieltä, että tällaisilla toimilla voidaan sitten vastata tähän työttömyyden ja laman haasteeseen? ja äh, haluaisitteko te vaatia erilaista äh, rahoituspolitiikkaa, jossa esimerkiksi turvauduttaisiin hätärahoittajiin, jotta tämä spekulaatio saataisiin loppumaan? Borghezio, minuutti. Grazie, presidente. Non ritiene... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ettekö ole sitä mieltä, että äärimmäisen tiukat toimet, joita on ehdotettu, eivät olisi riski joka oikeastaan pidentäisi vain Kreikan taloudellista tuskaa. Kaikkihan me haluaisimme puolustaa Kreikkaa. Kreikka ei tarvitse sellaista rahapolitiikkaa, jossa Äh, hallitaan äh, varainkäyttöä ja pidetään inflaatio kurissa. Sen sijaan Kreikka tarvitsee todellisen devaluaation, jotta saadaan aikaan ulkomaan investointeja ja voidaan kannustaa esimerkiksi matkailua. Ettekö ole pohtinut kansallista valuuttaa sisäiseen käyttöön luopumatta eurosta? Tähänhän on olemassa määräykset sopimuksen artiklassa 50. Siis jos ei jonkinlaista monetääristä devaluaatiota voida tehdä, niin ei oikeastaan ole eh, muuta kuin kielteinen tulevaisuus. Täällä on vielä kolmen kysymyksen kierros tulossa. Tiedän, että teillä on aikaa vain rajallisesti. Yes, uh... Tästä alijäämästä haluaisin sanoa sen, että me yritämme tässä tehdä omasta taloudestamme kilpailukykyisemmän. Totta kai tämä liittyy myös Euroopan talouden kilpailukykyyn. Maailmassa on kaikenlaisia epätasapainon tilanteita. Ne täytyy totta kai ottaa huomioon, palkkoja täytyy tarkkailla, alijäämiä täytyy tarkkailla, sosiaalietuisuuksia pitää tarkastella. Nämä ovat kaikki syviä ongelmia kilpailukyvyn kannalta ja voi olla, että meidän pitää pystyä ne ratkaisemaan, jotta, jotta koko planeetan kasvumahdollisuudet säilyvät. Me tiedämme, että meillä on vastuu tehdä maastamme kilpailukykyisempi. Herra Hundis sanoi tässä, että nämä toimenpiteet, joihin olemme ryhtyneet, eivät yksinään riitä vetämään meitä uuteen kasvuun ja se on aivan totta. Tarvitsemme vakautta ja kasvua. Kasvu on kolikon toinen puoli. Tästä syystä meidän pitää edistää investointeja. Me investoimme, kyllä meillä on rakennerahasto ja kohesiorahasto. Ja tätä rahaa sijoitetaan infrastruktuuriin ja koulutukseen, joilla kilpailukykymme paranee. Kreikalla on paljon potentiaalia tulla vihreämmäksi taloudeksi. Meillä on tuulienergian suhteen Euroopan suurin potentiaali, mutta sitä ei vielä ole käytetty eikä siihen ole investoitu riittävästi viime vuosina. Nämä ovat vain joitakin niistä alueista, joilla voimme kehittyä. Kuten sanoin, Olemme ryhtyneet jo kansainvälisen valuuttarahaston toimenpiteisiin, olemme puhuneet heidän kanssaan. He eivät vaadi meiltä mitään muuta, jos käännymme vielä heidän puoleensa. Mutta minä haluaisin mieluummin eurooppalaisen ratkaisun. Haluaisin, että se olisi osa euroaluetta, koska Kreikka tähän alueeseen kuuluu ja haluaisin pystyä näyttämään maailmalle, että Eurooppa voi toimia yhdessä. Kuten sanoin, Tämä ei tarkoita sitä, että pyydämme tässä rahaa. Haluamme vain jonkinlaisia instrumentteja, ja se minusta olisi tarpeen varmistamaan sen, että keinottelijat pysyvät poissa. Meidän pitää spekulaation suhtautua hyvin, hyvin varovaisesti, erityisesti Kreikan suhteen, vaikka se onkin laajempikin ongelma. Käytetään Kreikkaa tällaisena esimerkkinä Euroopasta. Vaikka meillä on syvempiä ongelmia, niin ongelmat ovat kuitenkin toisaalta samoja, joita kaikilla on. Sitten tuohon kansallisvaluuttaan ja devalvaation ensinnäkin minusta olemme jo ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin, joilla taloutemme saadaan kuntoon ja ongelmat ratkaistua Maastrichtin sopimuksen puitteissa, joten en usko, että meidän pitää ryhtyä mihinkään muihin toimenpiteisiin olisi hyvin monimutkaista lähteä sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä olisi sekä euro että kansallinen valuutta. Ja se olisi vääränlainen signaali. Kyllä, meillä on ongelmia, mutta emme mene konkurssiin, ongelmat ratkaistaan. Meillä on suurta potentiaalia Kreikan taloudessa ja meillä on hyviä kehitysalueita, joten ei luoda sitä kuvaa, että olemme tässä kuilun reunalla, koska olemme kuitenkin jo ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin. Ja nyt viimeinen kierros Hans-Peter Martin, Otmar Karas ja Pervans Beres. Niin, minä puollan ehdottomasti euroa ja olen myös eurooppalaismielinen itävaltalainen, mutta juuri siksi, herra pääministeri, suhtaudun tähän aina hyvin kriittisesti, koska meiltä puuttuu valvontaa, kuten oikein totesitte. Meillä on monia yhteisiä saksalaisia ystäviä, muun muassa Gerd Leibold, ja sallinette, että tältä pohjalta esitän teille joitakin kriittisiä kysymyksiä. Me olemme todenneet, että keskustelu Saksan ja Kreikan kreikan maksuista on jälleen leimahtanut liekkeihin. En toistaiseksi ole kuullut teidän todenneen, että tämä keskustelu olisi päättynyt. Ensimmäinen kysymys, onko tämä keskustelu teistä vielä avoin vai onko jotakin muuta, jota pidätte piilossa taktisista syistä? Toinen kysymys, oletteko samaa mieltä siitä, että juuri sen vuoksi, Kuten totesitte, että olisi järkevää eurooppalaisella tasolla todennäköisesti Euroopan parlamentissa perustaa tutkintavaliokunta oppimaan näistä asioista, joita te olette Kreikassa joutuneet oppimaan, niin että muihin mahdollisiin tapauksiin, esimerkiksi Espanjaan, olisi käytettävissä tietoa. Ja kolmas kohta, me olemme esittäneet kysymyksiä komissiolle ja on käynyt ilmi, että Kreikassa on ollut yli 1,3 miljardin edestä varainhoidon epäsäännöllisyyksiä ja Olaf ei ole voinut vaatia niistä toistaiseksi toiseksi edes kolmannesta takaisin. Mitä aiotte tehdä tässä yhteydessä? Otmar Karas. Herra pääministeri, haluaisin toivottaa teidät Euroopan kansanpuolueen ryhmän nimissä tervetulleeksi ja todeta, että teidän puheenvuoronne tänään oli aivan loistava, erityislaatuinen, hyvin selkeä. Me voimme vain vakuuttaa teille, että Kreikka on osa tätä yhteisöä ja me olemme tietoisia meidän vastustamme eurooppalaisen yhteisvastuun kantajina. Mutta asioista on puhuttava niiden oikeilla nimillä. Meillä on kolme eri tasoa. Kreikka, Eurooppa ja globaalit järjestelyt. Tämän päivän puheenvuorostanne ymmärrän, että te olette kykenevä ja halukas hoitamaan kotiläksynne ja olette sitä mieltä, että selviätte tehtävistänne yksin. Toisekseen te olette opistanne ymmärtänyt myös, mitä eurooppalaiselta tasolta puuttuu, jotta tällaisissa kriisitilanteissa voitaisiin auttaa, ettei tarvittaisi maailmanlaajuista globaalia apua. Ja kolmanneksen, haluaisin tietää teiltä ennen kaikkea, mitä te voitte tehdä mikä teitä estää Kreikassa toimimasta meidän yhteisten sääntöjemme puolelta? Ja missä meidän täytyy olla solidaarisia? Hyvä herra pääministeri, olette varmaankin ymmärtäneet, että ne toimenpiteet, joihin olette ryhtyneet, ne saavat osaksensa ihailua. Kriisi on mahdollisuuden hetki, mutta joskus se myös on hieman hätäisten neuvojen mahdollisuus ja neuvojen, jotka pitkällä aikavälillä osoittautuvat haitallisiksi. Te olette todenneet, että maanne on syyllinen näistä rakenteellisista sisäisistä ongelmista. No minun maani on ollut jo monta vuotta ollut vastuussa omasta rahoitustilanteestaan, jossa äh, monen vuoden ajan se on toiminut äh, ilman, että tiesi, mistä varat tulivat. Saksa, ei ole ryhtynyt keskustelemaan tästä äh, vakaussopimuksen ulkopuolisesta tilanteesta. Ja toivoisin todellakin ja toivon, että voimme olla samaa mieltä teidän lähestymistavastanne meidän tulee tehdä ero kahden kysymyksen välillä. Tässä on kysymys Kreikasta ja Euroopan unionin euroalueen täytyy tukea kaikilla mahdollisilla tavoilla niitä rohkeita toimenpiteitä, joihin te ryhdytte. Ja sitten täytyy rauhallisesti miettiä sitä, mitä me voimme oppia näistä viimeisistä kymmenestä vuodesta, joiden aikana talouksien väliset erot ovat kasvaneet ja nyt ne ovat räjähtäneet käsiin tässä Kreikan tapauksessa. Niin siis kysymykseni on se, miten te ehdotatte, että me ryhdymme tähän jälkimmäiseen tehtävään. Well, yes. Thank you very much. First of all, Kiitos. Ensinnäkin näistä korvausmaksuista tämä on edelleen avoin aihe. Olemme keskustelleet tästä Saksan kanssa. Minusta sitä ei voi nyt ottaa esiin, koska puhutaan eri asioista. Se vain sotkisi tätä keskustelua ja antaisi sen signaalin, että me emme ole valmiita tekemään sitä, mitä meidän pitää tehdä omassa maassamme. maassamme. Ja haluan olla selvä sen suhteen, että emme etsi syntipukkia mistään – emme halua välttää näitä tuskallisia menetelmiä, keinoja, joita nyt on käytettävä. Kreikalla on edessään hyvinkin tuskallinen vaihe. Se on vaikea vaihe toisen maailmansodan jälkeen. Mutta me olemme valmiita tähän työhön. Tässä ei ole kyse minun rohkeudestani, vaan kreikkalaisten rohkeudesta. Me olemme valmiita laittamaan oman talomme järjestykseen – Meillä on Kreikassa parlamentin tutkimus meneillään tästä asiasta ja nyt eh, Yhdysvalloissa tutkitaan pankkien toimintaa Kreikan tapauksessa, vaikkakin niitä toimintatapoja silloin aikanaan pidettiin hyvin luotettavina ja Kreikka ja muut maat käyttivät sellaisia tapoja, joissa ei pyritty suinkaan salailemaan mitään. Se oli vain ihan tavallista toimintaa. No, kuten olemme nähneet, niin pankkien normaali toiminta ei sitten ollut ihan niin hyvää kuin olisi voinut. Sehän johti romahdukseen Wall Streetillä. Kreikka liittyi euroalueeseen aivan omillaan. Ja haluaisin sanoa tästä sotilasasioiden hankintapuolesta vielä sen, että budjettiin ja talousarvioon siitä on jotakin kirjattava. Sinne kirjataan se maksu, kun ne aseet tosiasiallisesti saadaan ja, ja se tilaus tehdään. Normaali tapa on se, että maksu kirjataan, kun se saadaan, eikä silloin, kun aseet saadaan. Ja näin Kreikkakin toimi. Ja si- siinä vaiheessahan sitten se maksu toimitetaan. Edellinen hallitus muutti kuitenkin tätä toimintatapaa. He maksoivat silloin, kun he tilasivat aseita, eivätkä silloin, kun he saivat ne. Eli silloin tavallaan tätä alijäämää työnnettiin kauemmaksi Tämä tarkoitti sitä, että vuonna 2000, kun Kreikka liittyi euroalueeseen, meidän alijäämämme oli 3,1 jopa tämän uuden tilinpidon mukaan. Eli tämä oli hyvin lähellä josta kolmea prosenttia. Muut maat ovat liittyneet euroon 3,3-3,5 prosentin alijäämällä Totta kai, kun sotilaspuolen budjetti on näin suuri kuin se Kreikassa on, niin totta kai sitä haluttaisiin pienentää. Ja toivottavasti nyt Euroopan rauhan hankkeen mukana pystymme näin tekemään ja, ja esimerkiksi ratkaisemaan asioita Turkin kanssa. Ja tämä auttaisi Kreikan budjettia todella suuresti. Meillä sotilaskuluihin menee viisi tai 4 prosenttia. Ja se on hyvin suuri luku ja tämä asia täytyy pitää mielessä. No sitten solidaarisuudesta. Kiitos, herra Karas, olette oikeassa siinä, että me olemme oppineet läksymme. Me emme yksinämme voi taistella markkinavoimia vastaan, erityisesti jos siellä on spekulaatiota, ja tässä me tarvitsemme apua. Tämä on ehkä sellainen asia, jossa Kreikan tapaus on poikkeuksellinen, se ei ole kuitenkaan mikään poikkeus sinänsä. Voi olla, että tämä on ääritapaus, mutta onneksi me maailmalla toimitaan standardien mukaan, vaikkakin siellä on paljon spekulaatiota. Kriisin jälkeen meidän täytyy säännellä markkinoita – ja ne ihmiset, jotka sanovat, että sääntelyä ei tarvita, no en sano, että markkinat pitäisi äh, ikään kuin kuristaa hyvinkin tiukoiksi. Ihmiset sanovat, että emme, emme pidä liikennevaloista, kun ne hidastavat liikennettä, mutta sillä tavoin vältetään onnettomuuksia. Eli me tarvitsemme sääntelyä, jotta vältetään spekulaatiota ja niitä onnettomuuksia. Kreikassa tämä kriisi on meille myös mahdollisuus. Se on tuskallinen ja vaikea kriisi, mutta me teemme siitä mahdollisuuden suuriin muutoksiin, jotta saamme oikeudenmukaisemman verotusjärjestelmän, paremman talouden ja talouden, josta toivottavasti voimme kaikki Kreikassa ja Euroopassa olla ylpeitä. Kreikassa on tähän tahtoa, vaikkakin nämä toimet ovat vaikeita. Ihmiset sanovat, että meidän pitää tehdä muutos puhupa kenen kanssa tahansa. Minä näen tämän suurena mahdollisuutena, vaikkakin se on vaikea ja tuskaisa kokemus. No sitten EUn tasolla tästä pitää tehdä meille yhteinen mahdollisuus. Olen iloinen, että saan olla puhumassa tälle erityisvaliokunnalle ja toivotan teille onnea parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseen. Minusta tämä valiokunta voi olla hyvinkin ratkaisevassa osassa tällä historiallisella hetkellä EUlle löytämässä niitä toimielin muutoksia ja politiikkoja, joita tämän kriisin ratkaisemiseen tarvitaan ja, ja työttömyyden kukistamiseen ja kasvun stimuloimiseen. Kiitos paljon. Huomaatte, herra pääministeri, kuinka paljon teidän puheenvuoronne on arvostettu. Viiden minuutin tauko. Minä saatan pääministerin ulos. Voimmeko istuutua jälleen? Haluamme jatkaa. Ja. Uh, uh, Voinko pyytää niitä, jotka eivät halua osallistua kokoukseen, poistumaan salista ja lakata keskustelemasta? Keskustelut voidaan käydä tuolla ulkopuolella. Uh, no niin, meillä on nyt ensimmäinen paneelimme. Sen otsakkeena on vakaus- ja kasvusopimus ja julkisten finanssien uudistus ja kestävyys. Meillä on täällä äh, panelistit paikalla, joiden CV on jaettu, joten en lähde yksityiskohtaisesti teille selvittämään, mitä he ovat tehneet. Täällä on ensinnäkin vasemmalla puolella niin Lukas Tsukalis, atenalainen professori, hänen vieressään Jean Pisani Ferry, taloustieteen professori Pariisista ja meillä on myös Daniela Schwarza äh, Berliinistä hän on EU-yhdentymisen tutkimusyksikön johtaja. Herra Tsukallis. Kiitos, herra puheenjohtaja. On kunnia tulla puhumaan tänne erityisvaliokunnan eteen ja siinä ajassa, joka minulle on annettu, niin haluaisin tehdä muutaman yleisen huomautuksen kriisin seurauksesta eurooppalaiseen taloushallintoon ja euroalueen hallintoon aivan erityisesti. Lähtökohtani on se, että se mikä alkoi talouskriisinä ja levisi sitten reaalitalouteen, niin se on erään aikakauden loppu, jota luonnehti markkinaliberalismi ja se, että rahoitusmarkkinat toimivat globalisaation veturina. Ja sen jälkeen sitten politiikan integraatio ei pysynytkään mukana ja se myöskin oli sitä, mitä tapahtui muualla maailmassa. On ehkä liian varhaista tässä vaiheessa sanoa, mitä, mikä meitä tulevaisuudessa odottaa, koska eräs aikakausi päättyy, emmekä tiedä miltä seuraava näyttää. Mutta ehkä yksi asia, mikä tulisi pitää mielessä, on se, että ne poliittiset ja sosiaaliset seuraamukset taloudellisesta kriisistä, ne tulevat aikaviipeellä ja se pätee tähän tämänkin hetkiseen kriisiin Näyttäisi siltä, että tämä kriisi on paljastanut huomattavia heikkouksia eurooppalaisessa taloushallinnossa. Se on paljastanut sääntelyn tehottomuuden, se on paljastanut koordinaation riittämättömyyden aivan erityisesti euroalueella. Se on osoittanut aukkoja valvontaa mekanismeissa ja se on myöskin osoittanut sen heikkouden, joka on seurausta siitä, että meillä ei ole tällaista hätärahoituskapasiteettia emussa Tiedän, että tämä on kiistanalainen aihe ja kuitenkin niiden määrä, jotka ovat tajunneet, että äh, talousunioni ilman hätärahoitusmekanismia se ei ole mahdollista. Näiden henkilöiden määrä on kasvamaan päin joka päivä. Mitä vaaroja meillä sitten on edessämme? Ensinnäkin valtioiden velat ovat kasvamaan päin kaikissa jäsenvaltioissa ja on vaarana se, että että julkiset velat ja alijäämät kasvavat hallitsettomiksi. Kreikan velkakriisi on ollut tästä ennakkovaroitus ja se, se tietenkin on sidoksissa tähän Kreikan todelliseen kriisiin ja sen luonteeseen, mutta se huomio, joka siihen on kiinnitetty kansainvälisessä mediassa ja kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla, se osoittaa sen, että tämä Kreikan velkakriisi, sitä pidetään merkkinä siitä, mitä muissa maissa voi olla odotettavissa. Ja se tapa, jolla Kreikan kriisiä Euroopan unionissa käsitetään, niin sitä pidetään tällaisena koetin kivenä muun maailman suhteen. On yksi asia saada aikaan äh, finanssivakautusta. Se on välttämätöntä, ei ainoastaan toivottavaa kaikissa maissa, äh, ei vähimmäksi Kreikassa, mutta on äh, tällaisen finanssivakautuksen ja noidankehän luomisen välillä on hyvin ohut viiva, sellainen noidankehä, joka johtaa negatiiviseen kasvuun ja pitkitettyyn lamaan jäsenmaissa. Siis syvä ja pitkitetty lama, jolla saattaa olla hyvin suuria negatiivisia vaikutuksia ei ainoastaan koseenomaisille maille, vaan myöskin taloudellisia vaikutuksia muille eurooppalaisille talouksille. Ja sitten sieltä taustalta vielä löytyy ongelma, joka liittyy siihen, että kansalliset taloudelliset trendit ovat kovin erilaisia ja on myöskin kestämättömiä ulkoisia epätasapainoisuuksia. Tämän, tästä on seurauksena se, että on viime viikkoina esitetty kysymys siitä, kysymys, jota kukaan ei ole tähän mennessä uskaltanut esittää. Eli onko tässä vaarana se, että koko euroalue räjähtää käsiin ja tätä eivät ihmiset ole uskaltaneet aikaisemmin edes kysyä. Ja tässä on ryhdytty sitten vertailemaan tilannetta 90-luvun kriisiin, joka johti valuuttajärjestelmän romahtamiseen. Mitä pitäisi tehdä? Tämä Maastrichtin rakennelma, jota minä usein kuvailen postmodernistiseksi rakennelmaksi, joka määrittelee näitä painovoiman lakeja ja painovoiman lait ovat nyt meille hakemassa kostoa. Tämä on sellainen rakennelma, joka tukeutuu yhteen pilariin, tähän rahoitukselliseen pilariin. Siinä on heikko E-pilari, siis talouspilari, ja sitten siellä on tämä P-pilari, joka on melkein olemassa olematon. Eli konkreettisemmin sanottuna ensinnäkin me tarvitsemme tiiviimpää ja sitovampaa koordinointia kansallisissa taloudellisissa politiikoissa ja sinne tulisi rakentaa sisään kannustimia ja sanktioita. No tietenkin voidaan sanoa, että koordinaation sanominen on helpompaa kuin sen toteuttaminen ja tässä on yksi perustavaa laatua oleva ongelma, joka tulee olemaan keskuudessamme tulevina viikkoina, koska se on ollut keskuudessamme jo vuosikymmeniä. Eli miten me jaamme tämän mukautuksen taakan näiden alijäämäisten ja ylijäämäisten maiden välillä eh, emussa. Jotkut ovat sitä mieltä, että mukautuksen tulisi kuulua ainoastaan alijäämäisille maille. Minun mielestäni tämä on poliittisesti vaarallista ja se on myöskin huonoa taloushallintoa. Toiseksi mm, voidaan todeta, että me tarvitsemme yhteisempää ja tehokkaampaa rahoitussäännösten koordinointia ja tähän täytyy liittää sitten sitten keinoja, joilla me voimme tällaisen kasinotalouden kitkeä pois rahoitusmarkkinoilta. Me tarvitsemme myöskin tehokkaita valvontamekanismeja. Tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi Euroopan unionin komission toimivaltuuksia tulisi vahvittaa, vahvistaa. Me tarvitsemme myöskin hätärahoittajakapasiteettia. Tätä ei tällä hetkellä ole on käyty mielenkiintoista keskustelua siitä, että perustettaisiin eurooppalainen valuuttarahasto. Tämä on välttämätöntä ja hyödyllistä, mutta sitä ei saada yhdessä yössä aikaiseksi, koska eurooppalainen valuuttarahasto on asia, josta tulisi keskustella, mutta on aika epätodennäköistä, että sitä voitaisiin polkaista pystyyn tulevina kuukausina tai edes vuosina, koska epäilen, muun muassa, että tähän vaaditaan äh, perussopimusten tarkistamista ja sitä ei tehdä huomenna eikä edes ylihuomenna. Eli tällä välin tarvitaan ad hoc järjestelyjä, joilla voidaan hoitaa maiden erityiset ongelmat lähtien liikkeelle Kreikasta, mutta sitten siirryttäisiin myöskin muihin maihin. Ja sitten vielä kaksi asiaa. Minun mielestäni euroalueen hallinnoinnissa tarvitaan yksi edustus kansainvälisissä instituutioissa ja kansainvälisillä näyttämöillä ja olisi hyvä, tästä saataisiin vahva merkki muullekin maailmalle, jos lähdettäisiin liikkeelle kansainvälistä valuuttarahastosta. Ja me tarvitsemme myöskin sitä, että valtionpäämiehet ovat tiiviimmin mukana euroalueen hallinnoinnissa ja tulisivat mukaan euroalueen huippukokouksiin. No tietenkin tämä on paljon vaadittu ja tässä puhutaan äh, triljoonan miljardin euron, euron kysymyksistä, siis olemmeko me tähän poliittisesti valmiita. Jos me olemme valmiita tähän seuraavaan euroalueen vaiheeseen, niin tulisiko tästä sitten tulla osa laajempaa keskustelua, jossa keskusteltaisiin tällaista laajemmasta eurooppalaisesta sopimuksesta, johon kuuluisi muun muassa keinoja, joilla vahvistettaisiin sisämarkkinoita, keinoja, joilla helpotettaisiin siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja sitten jonkinlainen vähimmäissopimus siitä, miten kansallisia veropolitiikkoja voitaisiin koordinoida. Kaikki tämä on tärkeää ja pahoin pelkään, että minulla ei ole aikaa eikä ehkä edes rohkeuttakaan keskustella tästä seuraavasta kysymyksestä, joka on mitä tapahtuu, jos me emme olekaan valmiita tähän seuraavaan vaiheeseen talousunionissa. Suurkiitokset. Thank you. Thank you very much. Kiitos. Minä jatkan tästä, mihin Lukas Tsukallis omassa esityksessään jäi. Keskityn samoihin aiheisiin, makrotalouteen, talouden valvontaan ja haluaisin aloittaa parilla huomiolla siitä, mitä olemme oppineet tästä kriisistä. Ensimmäinen opittu asia on ollut se, että tällaiset kriisin välttämisjärjestelmät tekevät kriisin hallinnasta tarpeetonta. Se tarkoittaisi, että meillä on hyvä sprinklerijärjestelmä ja sitten sanottaisiin, että emme tarvitse palomiehiä ollenkaan. Tästä pitää oppia se, että kyllä, sitä, kyllä palomiehiä tarvitaan. Ei voida luottaa vain kriisin estämisjärjestelmiin. No entäs sitten luoko kriisin hallintajärjestelmät ongelmia siinä mielessä, että kriisin hoitamisesta tulee entistä vaikeampaa. Kriisinhallinnassa ei ole kyse peria- pelkästä periaatteesta. Meillä pitää olla järjestelmä, jossa on myös rangaistusmahdollisuus, jos uskotte, että tämä on tehokasta, kannattaa mennä Aasiaan ja kysyä aasialaisilta mailta, että onko IMF, eli kansainvälinen valuuttarahasto, pystynyt tukemaan niitä rangaistusten kautta riittävästi. Minusta nyt on aika tunnustaa, että tällaisen kriisinhallintajärjestelmän puute on ongelma Toinen asia on se, että kaikki ongelmat eivät liity vain budjetteihin. Meillä on kaksi esimerkkiä, Kreikka ja Espanja. Kreikassa ongelmat ovat talousarviosta johtuvia ja sitten Espanjassa yleisiä talousongelmia. Jos tarkastellaan asiaa laajemmasta näkökulmasta, tarkastellaan ongelmissa olevia maita euroalueella – ja maita, joilla menee hyvin, niin huomaamme sen, että on vain heikko korrelaatio budjettiasioiden ja talousasioiden välillä. Olemme työskennelleet näiden asioiden kanssa jo vuosikymmenen ja jo sitä aiemmin. Jos pidetään huoli talousarvion valvonnasta, niin se pitää sitten huolta muista ongelmista kuin itsestään. Tämä olettamus perustuu siihen, että yksityissektori on periaatteessa vakaa. Eli tämä olettamus on väärä ja se johti nykyiseen kriisiin. Ongelmia on kahdenlaisia. Budjettiasiat ovat toisaalta todella tärkeitä, ne ovat monesti epävakauden lähde mutta jos tätä epävakauden lähdettä pystytään hallitsemaan, se ei tarkoita, että kaikki muu epävakaus maailmasta poistuu. Eli budjetti ei ole kaikkien ongelmien lähde. Tästä voidaan tehdä monenlaisia analyysejä, mutta sitä voidaan käyttää myös toiminnan perusteena. Budjetin valvontaan liittyen sanoisin, että nykyinen ongelma liittyy toimeenpanoon, ja valvontaan. Meillä on jo järjestelmä. Se on koko maailman kehittyneen talousarviovalvontajärjestelmä. Meillä on lainsäädäntöä, meillä on konsensus politiikan laatioiden kesken, mutta meiltä puuttuu valvonnan, var- seurannan ja tämän järjestelmän noudattamisen valvonta. En mene tämän syvemmälle tähän analyysiin, Sanoisin vain, että komissio, kun se oli kuullut ensimmäistä kertaa budjettirikkomuksista, aloitti prosessin, mutta päätti sitten, että asiaa ei seurata sen pidemmälle. Ja tämä on selkeä puute. Järjestelmän noudattamista ei, ei valvota eikä siihen pakoteta. Minusta tarvitsemme nyt vahvempia tarkastusmahdollisuuksia. Jos ajatellaan sitä, mikä voi mennä vikaan, niin tarvitsemme laajempia tällaisia stressitestejä. Jotkut maat ovat siirtyneet nopeasti ylijäämästä alijäämään. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä nykyinen budjettivalvonnan lähestymistapa on liian yksinkertainen – Olemme kritisoineet pankkeja voimakkaasti siitä, että niiden riskienarviointimallit ovat liian yksinkertaisia, mutta ne ovat parempia kuin mitä meillä on julkisella sektorilla. Meillä ei ole lainkaan riskien arviointijärjestelmiä talousarvioon. Se on täysin deterministinen, ei lainkaan stokastinen. Ja se voi johtaa vaikeisiin ongelmiin. Lopuksi sanoisin, että meidän pitää vahvistaa kansallisia budjettitoimielimiä ja muita tahoja, ja te voitte tehdä sitä vahvistamalla valvonta- ja auditointitoimenpiteitä. No, entäpä sitten niiden maiden erottaminen, jotka eivät ole toimineet oikein? Minusta yksi asia tässä kriisissä on se, että meidän täytyy ajatella myös sitä, mikä vaikuttaa aivan mahdottomalta. ECOFIN ja euroryhmä eivät ole olleet tarpeeksi rohkeita tarttumaan tarvittaviin toimiin. Ne eivät ole olleet valmiita käyttämään käytettävissä olevia välineitä. Kriisin hallinta on toinen teemani. Me kaikki tiedämme, ja aivan kuten pääministeri tässä sanoi, niin Kreikka ollessaan euroalueen ulkopuolella olisi joutunut kääntymään IMFn puoleen. Kreikka ei artiklan 43 pohjalta voinut näin toimia. euroalueen ulkopuolella erilaisia mahdollisuuksia on paljon enemmän toiminnalle kuin euroalueen sisällä toisaalta sitten. Täällä ei julkisen velan, velan suhteen ole mitään tällaista keskinään riippuvaista vastuunottoa tai vastuullisuutta. Tämä on hyvin tärkeä pilari koko järjestelmässä, eikä sen kyseenalaistamiseen ole mitään syytä – Toinen periaate on tämä ei-avun periaate, eli ei anneta lainaa euroalueen maille niiden auttamiseksi. Tämä on aivan eri asia. Kun IMF tarjoaa apua maille, IMF ei ota vastuuta sen maan veloista. Niille annetaan apua ja tämä maa käyttää sitten tätä apua uusien tulojen saamiseksi. Eli, eli nämä kaksi asiaa eivät ole keskenään verrannollisia. Tästä on sitten päästy siihen johtopäätökseen, että nämä asiat ovat samoja. Minusta tämä on aivan väärin. Tämä on asia, joka pitää pystyä tunnistamaan. Meidän pitää pystyä seuraamaan artiklan 125, 125 toimeenpanoa ja siihen olevat välineet on, ovat jo olemassa. Ja tämä keskustelu pitää käydä ennen kuin menetelmistä itsessään käydään puhumaan. Jos tunnistetaan, että apua voidaan antaa, se voi olla tällainen 2 plus 1 ratkaisu. Toinen on IMF ja toinen on sitten itsenäiset järjestelmät tai sitten yhteistyö näiden kahden välillä – kuten on tehty monissa ei-euroalueen maissa. Kreikassa voisi olla tällainen puitekehys, joka on sitten tyypillinen euroalueelle. Ehkä voimme palata tähän vielä keskustelussa, mutta meidän pitää tehdä selvä valinta ja pitää pystyä toteuttamaan järjestelmä, jossa on tällaisen ehdollisen avun periaate ja jota voidaan käyttää tulevaisuudessa. Lopuksi tämä viimeinen kysymys liittyy talouden valvontaan ja kilpailukykyyn. Tämä on talousarvion liittymätön ja finanssipolitiikkaan liittymätön aihe. Meillä on artikla 121, uusi artikla 126. Tämä on se lainsäädännöllinen pohja. Tälle ei kuitenkaan ole kovin vahvaa pohjaa vielä olemassa – Pascal Canfin sanoi tässä jo aiemmin, että miksi ei käytetä tätä puitekehystä. En ole tästä ehdotuksesta samaa mieltä. Minusta nykyinen, nykyiset taset ovat merkki siitä, että siellä saattaa olla epätasapainoa vielä paljon alemmilla tasoilla piilossa. Tämä on suurempi ongelma kuin budjetin alijäämäisyys. Meidän pitää pystyä tarkastelemaan vaihtotasetta. Voidaan sanota, sanoa, että vaihtotaseen alijäämäisyys on 10 prosenttia, jos on 10 prosenttia BKT, se on ongelma, mutta se ei suinkaan ratkaisisi niitä käytännön asioita. Kaikki riippuu, riippuu siitä, mitä siellä taustalla on. Onko siellä investointeja vai kulutusta vai vai mitä? Meillä ei ole mitään tällaista universaalia benchmarking-järjestelmää tähän. Me voimme käyttää vaihtotasetta indikaattorina nykytilanteen arvioimiseen ja kilpailukyvyn arvioimiseen. Kilpailukyvystä sanoisin sen, että olemme ottaneet askeleen taaksepäin. ERMn aikana keskusteltiin valuuttakursseista, kilpailukyvystä. Kursseja pystyi muuttamaan ilman mitään konsensusta. Nyt olemme tilanteessa, jossa ei ole kysy nimellisestä vaihtokurssista, vaan aivan muusta, mutta ongelmat ovat edelleen samoja. Ajatellaanpa politiikkaa, johon kuuluu hypoteettisesti vaikka verojen kiristäminen ja toisaalta sosiaalimaksujen alentaminen. Tätä pidetään veropolitiikkana mutta se on asia, josta ei keskustella, koska tämä, nämä ovat kansallisia asioita. Minusta näistä asioista kuitenkin tulisi keskustella. Tässä tarvitaan nyt menetelmä, jolla näihin keskusteluihin päästään käsiksi. Tarvitsemme systemaattista valuutakurssien valvontaa. Kun puhutaan kursseista, niin silloin ikään kuin vihjataan, että asiaan liittyy useampia ulottuvuuksia. EU-instrumenttien käytettävissä olo. Meillähän on artikloita, joissa sanotaan, että meillä voi olla emun toiminnan takaavia välineitä. Toiset sanovat, että näiden välineiden käyttö pitää estää, mutta minusta euroryhmässä on tilaa toimia. Se luotiin instituutioksi, joka ottaa vastuun näistä ongelmista. Se ei ole toiminut toivotulla tavalla. Se on ollut pettymys. Nyt on kysymys siitä, miten rakennetaan konsensus, miten tartutaan toimiin. Maanantaina julkaistiin euroryhmän raportti ja se oli hyvä kontribuutio tässä vaiheessa – ei voida olla tilanteessa, jossa kilpailukyky on vakavin huolenaihe, mutta samalla ei ole välinettä, jolla siihen voitaisiin puuttua. Päättäisin tähän yhteen esimerkkiin. Belgialla on hyvin selkeä politiikka siitä, että tarkkaillaan palkkakehitystä ja varmistetaan, että palkkakehitys ei vaaranna kilpailukykyä. Ja lopuksi vielä tämä keskustelu, joka meillä on edessämme. Parlamentti voi olla suuressa osassa siinä. Daniela Schwarz. Suuret kiitokset ja seuraavana rouva Daniela Schwarza. Kiitoksia puheenjohtaja. On ilo olla täällä. Viimeisenä puhuminen ei ole helppoa kahden hyvin kattavan esityksen jälkeen. Näiden kymmenen minuutin aikana pyytäisin saada tarkastella ennen kaikkea hallinnon rakenteita ja poliittisia kannustimia, jotka liittyvät taloushallinnon toimintaan viimeisen 11 vuoden aikana, mutta myös ajatellen, mitkä uudistukset ovat mahdollisia ja mitä tulisi toteuttaa. Aloitan lyhyesti esittämällä yhteenvedon EMUn hallinnon puutteista sellaisina kuin ne näen. Olen ryhmitellyt ne kolmeen otsikkoon. Kriisinhallinta, valvonta ja koordinointi – ja kolmas käsittelee legitimiteettiä. Kriisinhallinnasta uskoakseni tämä valiokunta ja Euroopan parlamentti muissa muodostelmissaan ovatkin jo puhuneet, analysoineet tätä kymmenen vuoden emun raportin perusteella. En puhu siitä sen enempää. Sanoisin ensinnäkin, että finanssipoliittisen elvytyspaketin koordinointi on ollut riittämätöntä. Mielestäni nämä ovat mielenkiintoisia elementtejä, jotka siihen liittyvät on selvästi vajetta sen pohtimisessa, mikä voisi olla EMUn laajuinen finanssipoliittinen kanta. Ja komissio on ollut hyvin heikossa roolissa tässä, eikä myöskään EUn budjetissa ole kovin paljon joustovaraa Aiemmat kokemukset esittävätkin kysymyksiä jatkossa kriisinhallinnan, mutta myös exit-strategian kannalta. Toinen suurempi kriisinhallinnan elementti on valtioiden velkakriisi, josta olemme keskustelleet yksityiskohtaisemmin noissa aiemmissa puheenvuoroissa. Olen pitkälti samaa mieltä kuin mitä Jean Pisani Ferry juuri totesi. Olemme voineet havaita, että on olemassa vääränlaisia kannustinrakenteita ja riittämättömästi välineitä, jotta voidaan hallita likviditeettiä markkinakurin vaikutus ei ole ollut riittävä ja olen samaa mieltä siitä, että itse asiassa jonkin maan mahdollisuus epäonnistua viime käden ratkaisuna eikä meillä ole myöskään mitään kunnollista menettelyä tälle, eikä meillä myöskään ole hätärahoittaja. Puitteista, jotka liittyvät valvontaan ja koordinointiin, en puhu sen enempää rahoitusmarkkinoiden valvonnasta ja sääntelystä tässä, koska talousvaliokunta käsittelee tätä yksityiskohtaisesti, mutta käsittelisin finanssipolitiikan valvontaa ja talouspolitiikan valvontaa ja molempien koordinointia. Ensinnäkin poliittisesti mielestäni olemme voineet todistaa, että vakaus- ja kasvusopimuksen uskottavuus on kärsinyt myös siksi, että lähes kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa on rikottu tuota kolmen prosentin rajaa, mutta lähinnä koska ei ole selkeää poliittista sitoumusta palata kestäviin finanssipoliittisiin kantoihin järkevissä aikarajoissa ja annetut sitoumukset eivät ole kovinkaan uskottavia monissa jäsenvaltioissa. Sitten talouspolitiikan valvonnasta ja koordinoinnista voimme hyvin havaita, että on ryhdytty liian huonosti toimiin kilpailukyvyn erojen torjumiseksi ja vaihtotaseongelmien kattamiseksi. Tämä ei tullut esille pelkästään Kreikan kohdalla, vaan on ollut esillä jo muutaman vuoden Tämä ei ole pelkästään kriisin aikaansaamaa hyvin ongelmallisten maiden kohdalla, vaan se, että näitä epätasapainoja ja kilpailukyvyn eroja on, on itse asiassa johtanut sellaiseen tilanteeseen, että kriisin vaikutus on voimakkaampi kuin mitä se olisi muuten ollut. Voimme havaita, että kaiken taustalla olevat rakenteelliset ongelmat ovat edelleenkin ratkaisematta. Emme ole nähneet, että näissä edettäisiin, eikä EU oikein tiedä, miten näihin suhtautua. Kolmas kohta koskee talouspolitiikan eh, koordinointia ja liittyy hyväksyttävyyden ongelmaan on selvästi näkyvillä suhtautuminen, että kotimaan asioihin puututaan liikaa. Tämä ei ole alkanut näiden uusien ehdotusten myötä, vaan noin yhdeksän vuotta sitten, kun ensimmäinen maa mainittiin nimeltä. Se oli Irlanti, se mainittiin laajoissa talouden suuntaviivoissa. Itse asiassa silloin syntyi sellainen tunne, että mekanismi ei toimi ja tuo maa, joka mainitaan ja sitten tuomitaan, ei oikein tee myöskään yhteistyötä. Sanoisin, että talouspolitiikan koordinointiprosessi tämä on oikeastaan tullut aika hampaaton tiikeri. Saattaa myös olla jonkinlainen hyväksyttävyysongelma EMUn kokonaistaloudellisella tasolla. Ja kysymys kuuluukin, voivatko yksittäiset maat pärjätä paremmin EMUn ulkopuolella? Nämä ovat niitä ongelmia, joita on käsiteltävä tulevaisuudessa. Näiden kaikkien puutteiden taustalla olevia syitä olen eh, kerännyt seuraaviin neljään kohtaan meillä on riittämätön institutionaalinen ja sääntelypuitteisto. Sitä on muokattu vain vähän Maastrichtin sopimuksen jälkeen. Tunnustan kyllä, että on otettu tärkeitä edistysaskelia, esimerkiksi kasvu- ja vakaussopimus, joka luotiin Maastrichtin jälkeen, ja sitä on myös sen jälkeen uudistettu. Euroryhmä on perustettu Maastrichtin sopimuksen jälkeen. Sitäkin on muokattu siinä mielessä, että sillä on nyt puheenjohtaja, tämä mainitaan sopimuksessa ja niin edelleen. Ja ensimmäinen euroalueen huippukokous on pidetty, mutta väittäisin, että ei tule pysähtyä tähän, kun on nyt 11 vuoden kokemus emusta ja tämä kriisikin koettuna. Toinen kohta. Meillä on aivan alikehittynyt kuva emun todellisuudesta, siitä, että samassa veneessä ollaan. Usein useimmat kansalliset politiikan tekijät, mutta myös julkiset kommentoijat kansallisessa mediassa syyllistyvät tähän usein. Jos luetaan kommentteja esimerkiksi eh, koalitiosopimuksesta Saksassa, tuntuu, että talouspolitiikka on täysin Saksan hallituksen käsissä. Ei poliittisissa asiakirjoissa eikä julkisessakaan keskustelussa oikein ymmärretä sitä, mikä kokonaistilaisuus on. Makrotalouden analyysi ei ole voimakkaasti läsnä, joten tavallaan tämän huomioiminen puuttuu täysin. Sitten siitä, miten poliitikot valitaan, miten heidän on ähm, tehtävä kansallisiin valinta-alueisiinsa nähden. Äh, heillä on muita kannustimia kuin olla hyviä EMU-hallinnoijia. Enkä syytä heitä tästä, mutta tästä syntyy nimenomaan noita äh, moraalisen ongelman moraalikadon ongelmia. Meillä on sellainen ilmiö, että mitään yhteistyöpeliä ei ole, vaikka siitä syntyisikin voittoja kaikille osallisille. Ja vielä viimeinen seikka, ylikansallisten toimijoiden rooli ennen kaikkea komission puolelta siinä, että emu-logiikkaa ajattaisiin läpi. Tämä on selvästi heikentynyt viime vuosina Käytössä olleita mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty kunnolla ja tämä johtuu myös jäsenhallituksista, jotka aiemmin päätöksenteon yhteydessä ovat tehneet parhaansa, jotta ylikansallinen näkemys monessa politiikassa ei juurikaan pääsisi esille. Jotkut näistä elementeistä on mainittu, eli Eurostat, sen äh, kompetenssin parantaminen, ehdotukset ovat olleet pöydällä ja naming shaming menettelyn riittämättömyys. Olen samaa mieltä Jean-Pisani Ferrin kanssa siitä, että Euroopan parlamentti voi olla tässä näkyvässä roolissa Euroopan logiikan edistämisessä, koska sillä on merkittävä rooli lainsäädäntöprosesseissa tällä hetkellä. Ja nyt vasta kansalliset hallitukset alkavat sen huomata, näin on sanottava. Ja myös poliittista substanssia voitaisiin muotoilla Euroopan parlamentin puolelta sellaisissa asioissa, joissa ei ole vielä lainsäädännöllistä menettelyä. Sitten lyhyesti EMUn hallintauudistuksen painopistealueet kolmella eri tasolla. Ensinnäkin kansallisten hallitusten konteksti, emukonteksti ja kriisitilanteet. Sanoisin, että tässä on tällä hetkellä mahdollisuus. Ensinnäkin meillä on tämä talous- ja rahoitusalan kriisi, Kreikan tapaus. Meillä on selvää yhtenäisyyttä kahden perustavanlaatuisen uudistusprosessikeskustelun välillä. Ensinnäkin tämä EU-budjettikeskustelu ja toisekseen tuo 2020-ohjelma. Mutta me selvästi havaitsemme keskityttävän riskinhallintaan ja ennaltaehkäisyyn, ei niinkään sijaan lähdetä yhdessä parantamaan yhteistä talouspolitiikan tekoa. Painopiste tuntuu olevan enemmän Kreikassa kuin EU 2020 ohjelmassa. Ja Kiinnostus kyllä Euroopan neuvostossa on kasvanut talous- ja finanssipolitiikan kysymysten käsittely. Meillä oli 11. helmikuuta erityishuippukokous, maaliskuun huippukokous tulee, kesäkuun esityslistalla on samat asiat. Mutta mitä tapahtuu emu-perspektiiville tämän kaiken kehityksen yhteydessä? Minun mielestäni on olemassa selvä riski, että koska meillä nyt on sellainen taloushallinto, joka ei oikeastaan ansaitse tätä nimeä, mutta on olemassa 27 valtiota varten eri erityistarve näiden asioiden käsittelyyn ei ole saanut riittävää vastinetta, se on jäänyt alikehittyneeksi. Voin hyvin yleisesti vain puhua tästä Saksan erityiskontekstin parissahan minä työskentelen, joten voi olla, että seuraavassa minua, minun lausuntojani leimaavat kokemukseni Berliinistä. Sanoisin, että ei olla niinkään halukkaita hyväksymään eh, vaikutusta emu-tasolta. Tämä on hyvin havaittavissa niistä kannoista, joita EU 2020-strategiaan on esitetty, kun on kyse siitä, että luotaisiin selvät tavoitteet, kvantitatiiviset tavoitteet, koordinointimekanismit ja myös hallitusten näkemyksissä mm, markkinoiden valvonnasta ja lainsäädännöstä lainsäädäntömenettelystä, joten minä toteaisin tällä hetkellä, että ei olla juurikaan kiinnostuneita vahvistamaan politiikan koordinointia pitkällä aikavälillä, jättäen Kreikan nyt ulkopuolelle, koska Kreikasta kaikki olevat ovat samaa mieltä. Väittäisin myös, että meillä on konteksti, jossa vaarana on se, että niissä jäsenvaltioissa, jotka katsovat aina olevansa maksajavaltioita, voidaankin siirtyä näkemyksissä sen suhteen, kuinka paljon yhteisvastuullisuutta, yhteenkuuluvuutta tarvitaan EU-ssa. Ehkä nämäkin näkemykset muuttuvat, mistä syntyy myös poliittisesti ongelmallista kehitystä. Sitten tuosta kotimaan kontekstista olen sitä mieltä, että kilpailupaine ja tarve todelliseen arvon pohdintaan voi aiheuttaa poliittisen rekyylin lähivuosina. Monille maille on olemassa se riski, että että poliittinen fragmentaatio, populismin nousu ääriryhmien puolelta heikentää hallitusten halua lähteä pitkän aikavälin yhdentymishankkeisiin. Tässä olemme nähneet ehkä enemmän riskinhallintaa kuin pitkävälin pitkän aikavälin toiminta. Meillä on myös perustuslailliset rajat. Kaikkein tärkein tässä on Saksa. Ne estävät yhdentymistä. Tämä on luettava myös poliittisena argumenttina käytäviä keskusteluja varten. Viimeisenä kohtana tässä on huoli suuresta yleisöstä. Jos tarkastellaan Euroopan yhdentymisen historiaa, on olemassa hyvin selkeä suhde korkean työttömyyden ja alhaisten kasvulukujen ja Euroopan yhdentymisen kannatuksen laskemisen välillä. Tämä voidaan havaita 70-luvulla, osittain myös 80-luvulla. Jos me odotamme, että 2010-2011 todelliset talousvaikutukset alkavat vasta näkyä, tuki todennäköisesti laskee entisestään itsestään, joten hallitusten haluttomuus todennäköisesti entisestään kasvaa. Mainitsin sen jo aikaisemmin. Ja toisaalta voimme havaita, että itse asiassa kansalaisilla on lisäodotuksia odotuksia EUn ongelmanratkaisukyvystä talous- ja sosiaalikysymyksissä. Tämä on toisaalta hyvin myönteinen merkki, eli halutaan enemmän eurooppalaista toimintaa eurooppalaisiin ongelmiin, mutta tästä syntyy myös melkoinen turhautumispotentiaali suhteessa EUhun ja kansalliseen politiikkaan. Eli johdan Tästä seuraa, että aktiivisen viestinnän ja mielipidejohtamisen merkitys kasvaa. On tuotava esille EUn ja euron etua ja eurooppalaisia asioita on käsiteltävä todella eurooppalaisina. Aikani on loppumassa, joten esitän teille vielä tässä vielä nopeasti kaksi kalvoa, jotka koskevat EMU-hallintouudistuksen painopistealueita. On todettu, että on tarve lisätä politiikan valvontaa ja koordinointia. On tarkasteltava uudelleen kasvu- ja vakaussopimusta. Minä lähtisin arvioimaan euroryhmän viime viime maanantain lausuntoa siinä ensimmäistä kertaa itse asiassa todettiin epätasapainon olemassaolo ja tarve kohdata se symmetrisesti. Se on nyt tapahtunut paperille kirjatusti. Ilmeisesti Saksan hallituksen suostumuksella se on askel oikeaan suuntaan. Mutta miten saadaan hallitukset artiklan mukaiselle oikealle polulle on edelleenkin avoin. Minusta on tarve saada mukaan kansalliset sidosryhmät voimakkaammin tähän keskusteluun ja edistys, jota on saatu aikaan kansallisten parlamenttien mukaanottamisessa emukysymysten käsittelyyn voi olla merkittävä tapa edetä. Kreikka. No, siitähän on sanottu jo paljon, jätän sen nyt väliin. Mitä tulee institutionaaliseen kehitykseen Euroopan talous- ja rahaliiton osalta, on tärkeää muistaa, että sillä on oltava oma institutionaalinen ja koordinointirakenteensa EUn sisällä. Ottaisin esille sen, että olisi säännöllisiä euroalueen huippukokouksia todennäköisesti keväthuippukokouksen yhteydessä niin, että olisi erityisesti aikaa ja huomiota varattuna ja pohdittaisiin myös, tarvitaanko euroryhmää muissa neuvoston kokouksissa. Me tarvitsemme EU 2020 strategiassa ja EUn talousarviossa johdonmukaisen lähestymistavan. Tämä puuttuu tällä hetkellä ja päätän vielä erääseen kohtaan. On julkisesti käsiteltävä politiikan eroja, jotta voidaan vahvistaa euroryhmän näkyvyyttä ja ennen kaikkea Ranska ja Saksa on tehtävä vastuulliseksi kansallisista valituista strategioista ja korostettava sitä, että jos kaksi maata, jotka yhdessä ovat lähes puolet Euroopan bruttokansantulosta, ne myös ohjaavat voimakkaasti muita tiettyyn su- suuntaan. Kiitoksia. Nyt pääsemme kysymyksiin ja aloitamme kansanpuolueen ryhmästä. Kukapa konservatiiveista haluaisi esittää kysymyksen? Keiner. Dann, dann gehe ich weiter. Ei kukaan. No sitten siirrytään eteenpäin. Pervanche Beres. Aha, Elisa. Elisa ensin. Well, thank you very much for these presentations and I think they were very Kiitokset näistä esityksistä. Ne olivat hyvin mielenkiintoisia, koska niissä mentiin paljon syvällisemmin näihin aikaisempiin argumentteihin, joita ei työstetty sen pidemmälle Minun kysymykseni liittyy kahteen osa-alueeseen. Ensinnäkin, jos pyritään palaamaan siihen keskusteluun, joita aikaisemmin käytiin tällaisista optimaalisista valuutta-alueista ja mikä on kestävä valuuttaunioni ja minkälaiset ehdot siihen kohdistuisivat. Ja tämä on ollut poissa keskustelusta me pitkään ja nyt tämä keskustelu on palaamassa. Ja kun puhutaan siis rakenteellisista eroista talouksissa. Tämän takia tämä on tullut takaisin. Käytännössä jos meillä on eri tasoista kilpailukykyä, niin globalisaatio, globalisoidussa maailmassa eläminen tulee olemaan hyvin hankalaa. Ja tämä on tämänhetkinen tilanne, mutta näissä ehdotuksissa en nähnyt mitään sen tarkempaa lähestymistapaa tai tapaa, jolla me mukautuisimme siihen, mitä me kutsuimme koheesiopolitiikaksi, miten se mukautetaan tähän uuteen ympäristöön, eikä puhuttu myöskään velkojen budjettivaikutuksista. No tietenkin tämä kaikki liittyy siihen, mistä viimeisin puhuja puhui, siis poliittinen tahto hoitaa asioita mutta haluaisin pyytää teitä hieman pidemmälle menemään tässä analyysissä. Voimmeko me elää 70-luvun rakennerahastomentaliteetin mukaan. Toisin sanoen se olisi suurin kohesio ulottuvuus ja sitten tämä tässä globaalisoituneessa yhteydessä ja kilpailukyky, joka perustuu innovointiin ja pätevyyksiin, kun kuitenkin rakennuspolitiikassa, rakennepolitiikassa on kysymys infrastruktuureista, eli näistä peruspalikoista. Uh, Otamme tässä useamman kysymyksen ja sitten vastaatte. Eli herra Alvarez. Gracias, presidente. Eh, yo creo que la señora Schwarzer, le pido disculpas si no pronuncio bien su apellido, nos ha lanzado un Ha hecho el planteamiento de que eh, hay que tener más visión europea. Tässä Rouva Schwarzer auttoi meitä, kun hän sanoi, että me tarvitsemme enemmän eurooppalaista visiota ja vähemmän äh, tällaisia yksityisiä visioita. No, mutta tällä hetkellä jokaisella maalla on itsellään vastuu ratkaista kriisit omalla alueellaan. Eli minun mielestäni, ja tämä onkin minun kysymykseni, meidän täytyy miettiä sitä, minkälaisia uudistuksia tarvitaan, jotta Euroopasta tehdään vahvempi, jotta päädytään siihen, mistä Papandreou puhui, eli enemmän Eurooppaa. Miten me voimme päästä eroon niistä tekijöistä, jotka loivat tämän kriisin yksittäisissä maissa? Euh, Kiitos. Haluaisin kiittää kolmea puhujaa näistä hyvin kattavista esitelmistä ja siitä, että he todellakin harjoittivat tätä pohdiskelua, jota usein keskustelusta puuttuu. Meillä on sellainen olo, että euroalueelta tulee sellaisia viestejä, joka ei ole niiden sitoumusten tasolla, joita on tehty puolin ja toisin. En nyt halua polarisoida näitä valvonta-asioita, mutta haluaisin esittää kaikille kolmelle kysymyksen. Tässä on sanottu, että parlamentin tulisi tehdä asioita ja parlamentti haluaisikin tehdä asioita, mutta miten me otamme Kreikan ja Saksan erilaiset tilanteet huomioon? Voimmeko me käyttää Kreikan kriisiä hyväksi, jotta me älykkäästi viemme tätä valvontapakettia eteenpäin, se jota parhaillaan parlamentissa tarkastellaan? ja haluaisin nyt kiittää siitä, että tässä jo sanottiin, että tässä täytyy miettiä talousarvioa, tasapainoa, mutta voisiko tämä viesti saada vietyä lävitse myöskin Saksassa ja että mitä tulee talousvakauteen, senkin kautta voidaan välttää tulevaisuuden kriisit. Eli minkälainen tuntuma teillä on tästä argumentoinnista, koska tästä syntyy käsirysy neuvostossa? neuvostossa? Kreikan tapauksessa on sanottu asioita ja voi olla, että sitten toiset sanovat asioita, jotka ovat ristiriidassa sitten, kun ryhdytään keskustelemaan johdannaisista ja muista tuotteista. Uh, thank you. First of all, I mean, as you know, there's been a very long Ensinnäkin, kuten tiedätte, jo vuosia on keskusteltu paljon siitä, onko euroalue muisti noudattanut minkäänlaista ihanteellista valuutta-aluetta vai ei. Ja tiedätte, että taloudessa tässä on keskustelua käyty paljon. Yleensä on toivottu, että ihanteellinen eh, talousalue luotaisiin oikeastaan jälkikäteen kuin mitä olemassa ollessaan. Ja tämä on tarkoittanut sitä, että politiikka eh, hyväksyttäisiin niin, että päästään yhä suurempaan kansallisten taloussuuntien lähentymiseen, ja näin ei viimeisten 11 vuoden aikana ole ollut. Me olemme eläneet kymmenen vuotta sen illuusion varassa, että kaikki menee hyvin. Ja oikeastaan, kuten kollegani vasemmalla sanoi, tämä on ollut hyvän sään jakso. Nyt ei niin enää ole, on myrskyisää ja havaitsemme, että jotkin perustavanlaatuiset tekijät, joita tarvitaan normaalielämiseen puuttuvat. Eriävyydet ovat kasvaneet, on olemassa epätasapainoja, ei ole enää huolehdittu budjettivajeiden valvomisesta ja niin edelleen ja kritisoitte meitä epäsuorasti siitä, miksi emme ole ottaneet koheesiopolitiikkaa ja koheesiorahastoja esille aiheena, koska tällä hetkellä tilanne on mikä on ja koska on syntynyt paljon hyvin kiistanalaisia seikkoja, jotka liittyvät tilapäisjärjestelyihin Kreikan ja muiden vastaavien kriisien hoitamiseksi, olisi ehkä vähän liikaa lähteä puhumaan myös uudelleen jaosta budjetin yhteydessä, eli tämä oli enemmänkin poliittinen veto kuin mitään muuta. En kuitenkaan suoraan sanottuna usko olevan paljon toivoa mihinkään radikaaliin muutokseen yhteisöbudjetin koheesioelementin suhteen. Poliittista tahtoa ei tähän yksinkertaisesti ole. Se on ehkä valitettavaa joillekin meistä, mutta se nyt vain todennäköisesti on näitä elämän suuria totuuksia. Ja mitä tulee finanssipolitiikan säätelyyn, tiedätte, että tämä talouskriisi tai se, mikä käynnistyi talouskriisinä, on oikeastaan ollut kaiken alkuna. Ja nyt on siirrytty pankkien epäonnistumisesta valtioiden kriiseihin ja uskon, että näitä ongelmallisia valtioita nousee tulevina kuukausina ja vuosina enemmän esille. Olemme ajatelleet, että rahoituskriisi on luonut poliittista tahtoa uuteen radikaalimpaan lähestymistapaan rahoitusalan säätelyssä. Nyt muutaman kuukauden jälkeen onkin käynyt ilmi hiukan pelkuruutta joissakin. Eh, poliittisissa perheissä ajatellaan, että kaikki on hyvin ja voidaan palata takaisin normaalikuvioihin. Se olisi kamalaa, koska seuraava kriisi on silloin ihan nurkan takana. Mielestäni Kreikan kriisissä on keskitytty ennen kaikkea noihin CDS-johdannaisiin ja nuo luottoriskijohdannaismarkkinathan eivät ole erityisen avoimet markkinat, näin kohteliasti sanottuna. Näillä markkinoilla ihmiset voivat manipuloida ja on myös olemassa huomattava itseään toteuttavien suunnitelmien mahdollisuus, eli suoraan sanottuna sieltä voi kääriä nopeasti isot rahat. Nyt tuntuu olevan enemmän poliittista tahtoa käsitellä tätä ongelmaa ja toivon, että se johtaa suurempiin konkreettisempiin toimiin. Uh, uh, Tämä kysymys tästä optimaalisesta valuutta-alueesta. Olen samaa mieltä tästä edellisestä vastauksesta lisäisin kaksi asiaa. Selvästikin markkinoiden integraatio on asia, joka voi edesauttaa euroalueen parempaa toimintaa. Olemme nähneet, että nämä kilpailukyky, kilpailukykyasiat, niitä korjataan markkinavoimien toimesta. Siis markkinoiden integraatiotaso ei ole riittävällä tasolla vielä. Markkinoiden lisäintegrointi voi vahvistaa tätä kanavaa ja tämä on täysin välttämätöntä euroalueen toiminnan kannalta. Ja täten tämä sitoo yhtenäismarkkina äh, näihin tähän euroalueeseen. Aina tähän täytyy liittää poliittista toimintaa ja valvontaa ja tätä täytyy painottaa mutta minun mielestäni se on tekemisen arvoista. Sitten mitä tähän poliittiseen puoleen tulee ja myöskin tämä kommentit, joita Daniele ja Lukas sanoivat, me elämme aikoja, jolloin ei ole ollut suurtakaan halua suurille aloitteille. Eli asialistalla tulisi olla sellainen asiakohta, jossa koetetaan saada paras mahdollinen hyöty irti olemassa olevista välineistä – ja täytyy keskustella siitä, miten kriisin seurauksia hoidetaan sitä mukaan, kun ne kehittyvät. Ja tämä on erittäin olennainen legitiimiystesti koko EUlle. Ja täten ponnistelut tulisi keskittää tähän tällä haavaa. Jos me saavutamme rajat ja olemme käyttäneet kaikki välineet loppuun, niin silloin voidaan argumentoida sen puolesta, että täytyy keksiä jotain uutta, mutta me emme ole vielä tällä rajalla, eli mennään ensin tuolle raja-alueelle ja sitten katsotaan sitä, täytyykö kehitellä muita mahdollisuuksia. Ja sitten Silvi Goulardille, no tämä kysymys on hyvin mielenkiintoinen koska makrotason vakavaraisuuden valvonta niissä on paljonkin kysymys takaisin perinnästä ja kun puhutaan tästä espanjalaista tapauksesta, no sitä voidaan käsitellä makrotaloudellisin välinein artiklan 121 mukaisesti. Sitä voitaisiin käsitellä myöskin näiden makrotason vakavaraisuuden välineiden kautta, jotka tavoittelevat periaatteessa samaa, koska tällainen rahoituksellinen epävakaus, siitä syntyy makrotaloudellisia ongelmia. No sitten täytyy tietenkin tehdä päätöksiä siitä, mitä ovat ne konkreettiset välineet näissä kahdessa tapauksessa oli eh, kiinteistöinvestointeihin ja verotukseen liittyviä ongelmia. Eli tässä ei ole kysymys vakavaraisuusvälineistä, joita voi, joilla voitaisiin hoitaa sellaisia asioita, joissa oli kysymys kuplasta sektorilla, joita olisi tullut hallinnoida erilaisella välinepaketilla. Ja sitten tämä makrotason vakauden valvonta No siinä on kysymys, jos me pitäydymme pelkästään tiukasti pankkivalvonnassa, niin silloin ei pitkälle pötkitä. Meillä on tapauksia, joissa pankkijärjestelmiä hallinnoivat ulkomaiset pankit, ja täten kotimaan vakauden ja rahoitusjärjestelmän vakauden kysymykset ovat kaksi täysin erillistä kysymystä. No. Haluatteko lisätä jotakin? Thank you very much. Lyhyesti pyydän, aika juoksee. Olen samaa mieltä siitä, mitä tässä on jo sanottu. Minusta yhtenäismarkkinoiden täytyy liittyä ja muuhun pari asiaa. Ensinnäkin tästä kansallisesta hyväksyttävyydestä – yhtenäismarkkinoiden suhteen. Siellä täytyy olla jonkinlaista yksityis- ja julkisen, yksityisen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä. Täytyy olla tällainen agenda, jota lähdetään toteuttamaan. Yhtenäismarkkinoiden uudistuksessa ei voi olla kyse, kysymys vain talouden liberalisaatiosta. Toinen asia on se, että jos jatketaan näiden optimaalivaluutta-alueiden analysointia pidemmälle, Sekin liittyy myös tähän OCA-han. Nähdään, että finanssi mekanismeista. Jotkut asiantuntijat sanovat, että ne eivät täytä odotuksia, sillä meillä ei ole mitään finanssipoliittisia vakautusmenetelmiä käytöllä. Tämä asia on aivan sama Yhdysvalloissa tai euroalueella. Yhdysvalloissa esimerkiksi työmarkkinat toimivat paremmin, mutta meillä on tällainen finanssipoliittinen elvytystyökalu. Tämä on suuri projekti tulevaisuudelle. Mutta avainkysymys on se, että kun EUn talousarviosta keskustellaan, voidaanko siihen tuoda konseptuaalinen muutos. Nyt esimerkiksi talousarvio ei pysty täyttämään tätä stabilisoivaa tehtäväänsä. No sitten EU-talousarvion tulopuolella jotkut sanovat, että tällainen yritysvero pitäisi pystyä esittelemään, sillä se ei suinkaan vaikuttaisi asioihin nyt, mutta se tekisi niin pitkällä aikavälillä ja sillä voisi olla hyvinkin merkittävä vaikutus. Menopuolella minusta huomiota täytyy kiinnittää siihen, että jotkut EU-ohjelmat ovat toimineet hiukan takaperoisesti. E- Espanjaan esimerkiksi on mennyt liikaa EU-rakennerahastorahaa. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka voitaisiin ottaa huomioon. Tiedän, että reaalivaikutukset ovat lähes olemattomia, mutta jos muutetaan logiikkaa, niin muutokset voivat näkyä pidemmällä aikavälillä. Miten sitten voitaisiin edistää eurooppalaisia ajatuksia ja poliittista agendaa? Sanoisin Saksan osalta sen, että siellä on ristiriita säätelyn väli, säätelyn ja muiden asioiden välillä, sillä esimerkiksi Kreikan tapauksessa on korostettu valvonnan merkitystä. Siellä on sanottu, että Kreikka esimerkiksi, Kreikan asemassa ei ole tapahtunut suurta muutosta, niin kuin sanottiin Ecofinissä hieman aikaa sitten. Näistä asioista pitää puhua mediassa, mutta toisaalta sitten myös kahden kesken suljettujen ovien takana. Saksan Bundestagissa Bundestagissa tästä on myös keskusteltu. Meillä on myös Lissabonin sopimus, jota täytyy noudattaa. Parlamentaarikoilla on kuitenkin yhä suuremmat ja suuremmat intressit. Tässä ei ole kyse vain siitä, että meillä on hallituksen ja opposition välinen ristiriita. Jotkut parlamentaarikot haluavat olla vielä enemmän pro-eurooppalaisia kuin ehkä sen maan hallitus haluaa. Uh, Seuraava kierros Pascal Canfin, Svenburn ja sitten Sanchez. One minute. Minuutti kullekin. No en minä tähän yhdessä minuutissa pysty. Me olemme nyt tämän valiokunnan, kriisivaliokunnan mission ydi, ytimessä Haluaisin todellakin kiittää puhujia en kohteliaisuudesta, vaan sen takia, että olen täysin vakuuttunut. Yksi Pervanssin mietinnön panoksista on se, että tästä saadaan ehkä sisältöä eurooppalaiselle taloushallinnolle ja parlamentin tulisi tästä päästä yksimielisyyteen. Eli haluaisin ehdottaa tiettyjä ajatuksia ja pyytää teidän mielipiteenne näistä. Ensinnäkin tuottavuuden ja palkkojen välinen kehityssuhde. Tämä on yksi niistä tekijöistä, joka selittää kilpailukyvyn huonontumista tai kilpailukyvyn yliampumista tietyissä maissa. Oletteko sitä mieltä, että tämä olisi hyvä kriteeri, jota tulisi yhdessä valvoa ja josta tulisi keskustella tässä makrotalouspolitiikassa? Sitten mitä tulee yksityiseen velkaantuneisuuteen, tästä on puhuttu tässäkin tilaisuudessa, eikä kuitenkaan ole minkälaisia välineitä, joilla me voisimme valvoa yksityistä velkaantumista ja minkälaisia nämä välineet olivat ja olisivatko nämä vain makrotason vakauden valvonnan välineitä. Ja sitten tämä kiinteistökupla esimerkiksi Espanjassa, no se on kunnioittanut vakaus- ja kasvupakettia, mutta siellä kuitenkin oli kotitalouksissa velkaantumisaste hyvin korkealla tasolla. Eli jos meillä olisi, kun tällainen valvontapaketti tulee niin, ja se antaa välineitä keskuspankille, niin voitaisiinko sinne liittää sellainen väline, jonka kautta keskuspankki ehdottaisi tai pakottaisi äh, espanjalaista pankkia, jos nyt asettaudumme tähän Espanjan äh, puitteisiin, niin jotta pääomavaatimuksia nostettaisiin kiinteistölainoissa. Oli kysymys sitten englantilaisesta, luksemburilaisesta tai ranskalaisesta pankista, joka tarjoaa lainoja Espanjassa. Eli olisiko tämä äh, hyvä väline? Ja sitten mitä tulee vaihtotaseen vajeeseen, josta jo äsken puhuin, minun mielestäni me voisimme päästä yhteisymmärrykseen ja todeta, että meillä olisi kolmitasoinen järjestelmä Eli yhdessä haarassa sanottaisiin, että nämä ylijäämät ja alijäämät ovat normaalia käytäntöä ja sitten toisessa haarassa voitaisiin sanoa, että täytyisi analysoida eurooppalaisella tasolla, onko ongelmaa vai eikö ole. Ja sitten kun tietty kynnys ylittyisi, niin sitten todettaisiin, että tässä on ongelma, oli sitten kysymys ali- tai ylijäämästä. Eli tässä puhun BKT-osuudesta, enkä puhu siitä suhteesta, joka sillä on muihin maihin tai muuhun maailmaan. Haluaisin siis tietää, että näiden mukautusten myötä, onko Jean Pisani Ferri samaa mieltä? Kay Swinburne. Thank you and thank you for some... Kiitokset, kiitokset hyvin kiintoisista ja ajatuksia herättävistä kommenteista tänä aamuna. Ennen kaikkea ei-euroalueen jäsenenä kansallisen talouspolitiikan sitova koordinointi ja veropolitiikan koordinointipuhe ja EMU, hätälaina ja niin edelleen seikat. Nämä kaikki ovat hyvin kiinnostavia ja kiehtovia asioita. Varmasti näistä käydään kovaa keskustelua euroalueella, mutta voimmeko muutaman minuutin ajan ehkä tarkastella sitä, miten tämä lisääntynyt euroalueen koordinointi vaikuttaisi niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat euroalueen ulkopuolella? ja mitkä sen seuraamukset ehkä olisivat? Kiitoksia. Would you like the... Kenenpä haluatte vastaavan tähän kysymykseen? E Tämä on kaikki nyt ollut kokeaan emusta. Olisi kiintoisaa kuulla koko paneelin näkemykset. Eh, Kiitos puheenjohtaja. tämä kriisi ja kiinteistökupla Espanjassa ovat johtaneet myös pääoman valumiseen maan rajojen ulkopuolelle. Tästä syystä makrotason valvonta on tärkeää. Kasvu- ja vakaussopimus keskittyy julkiseen velkaan, mutta toisaalta pitää tarkastella myös yksityistä velkaa, sillä sen kurissa pitäminen on tärkeää vakaudella. Kaksi kysymystä herra Pisani Ferille. Te puhuitte niistä eroista – joita on tämän ei-avun ja yhteisen vastuun välillä. Euroopan unionin talousarvioon eivät nämä kaksi periaatetta mitenkään vaikuta. Julkisella puolella valtiovarainministeriöllä pitäisi olla suurempi rooli, mutta entäpä sitten nämä joukkovelkakirjalainat? Te puhuitte myös kilpailukyvystä ja palkoista. Miten nämä kaksi aspektia saadaan mukaan Euroopan tulevaan taloushallintoon. Herra Bissani, minusta teidän tulisi aloittaa, koska Pascal Canfin ja Sanchez Perez esittivät kysymyksen teille ja sen jälkeen kaksi muuta voivat vastata myös omalta osaltaan. Pascal Canfin. Pascal Canfinin kysymykseen palkat ja tuottavuus, kyllä, se on se perusta, jolta, jolla näitä todellisia korkoeroja tarkkaillaan ja sen tulisi olla yksi näistä indikaattoreistakin. Ja sitten heti muutama sana näistä vaihtotaseiden alijäämistä. En usko, että voitaisiin rakentaa samantyyppisiä kynnyksiä kuin esimerkiksi vakauspaketissa, mutta aivan yhtä hyvin voidaan sanoa, että tietty kynnys kun ylittyy, niin silloin ryhdytään tarkastelemaan asiaa tarkemmin ja komissio esimerkiksi sitten tekisi tutkinnan ja tarkastelisi sitä, onko vaihtotaseen tilanne euroalueella hiljattaisten kehitysten takia sellainen asia, että siitä on tulossa ongelma tai ei. Tietenkin sillä ehdolla, että hyväksytään avoimesti se, että saattaa tulla kahdenlaisia vastauksia saatetaan saada vastaus, jossa sanotaan, että alijäämä on huomattava, mutta se on täysin terveellä pohjalla, tai sitten päinvastoin voi olla, että tulee päinvastainen vastaus. Eli eh, eh, tätä ei tarvitse päästä leviämään eh, muualle. Sitten tämä yksityinen velkaantuneisuus. Vaikeutena tässä on se, että rahoitusvakaus se on vastaanottajamaan vastuulla ja pankkien tilanne on taas sitten alkuperämaan vastuulla. Ja niin kauan kuin nämä kulkevat käsi kädessä, niin voidaan rahoitusmarkkinoiden vakaustilannetta käsitellä yhdessä maassa helposti, mutta silloin kun ollaan integroidussa järjestelmässä, niin homma ei enää toimikaan. Eli minun mielestäni täytyisi heti alusta lähtien omaksua sellainen ajattelutapa, jossa oletetaan, että ollaan integroidussa järjestelmässä. Tai sitten todetaan, että äh, integroiminen ei ole oikea ratkaisu, mutta ei tule perustaa sellaiseen tilanteeseen, joka on vain väliaikainen ja joka ei sitten huomenna vastaakaan todellisuutta, jos esimerkiksi iso osa Keski-Euroopan maasta on liittynyt euroalueeseen. Sitten tämä kysymys äh, palkoista siihen vastasin jo tässä, kun vastasin Pascal Camfanille. Ja sitten sitten yhteisvastuullisuuskysymys. No tietenkin tämä pätee myöskin yhteisön talousarvioon, koska avunannossa on kysymys siitä, että sitä tarjotaan euroalueen ulkopuolisille maille ja rahat tähänkin tulevat EUn talousarviosta. Kriteerit ovat selvät, eli voidaan antaa kahdenvälisiä takuita tai yhteisön takuita samaan tapaan vaikkakin juridisesti tilanne ei ole sama, niin kuitenkin periaatteellisesti ei ole mitään syytä sanoa, että käsiteltäisiin eri tavalla yhteisön takuuta jäsenmaalle kun jos jäsenvaltiot yhdessä päättävät antaa jollekin maalle avustusta. Eli tämä on enemmänkin juridinen, ei käytännön ongelma. Yes, um, regarding the... Niin, yhdistyneestä kuningaskunnasta ymmärrän kyllä tämän kysymyksen teidän näkökulmastanne. Minä olen viime vuosina kritisoinut haluttomuutta, poliittista haluttomuutta joissakin jäsenvaltioissa, Saksa mukaan luettuna, kohdata euroalueen ongelmat euroalueen ongelmina. Tietenkin tämä luo myös institutionaalisen jaon, jos me vahvistamme euroaluetta, mutta tämä voi tapahtua tiiviissä poliittisessa yhteistyössä niihin maihin, jotka ovat päättäneet jäädä ulkopuolelle tai eivät vielä voi olla jäseniä, koska eivät täytä lähentymiskriteeriä. Nämä institutionaaliset yhteydet ovat aina vahvemmat ja on olemassa selvä tarve, jos edetään ja institutionalisoidaan euroaluetta EUn sisällä. Tämä yhteys pitää myös ehdottomasti säilyttää. Ehdotan samantyyppistä yhteyttä kuin euroryhmän ja ECOFINin välillä. Ne tapaavat päivää aikaisemmin ja luonnollisesti sisältö siirtyy silloin 27 ministeriön ministerineuvoston ehkä keväthuippukokouksen yhteydessä voisi olla jotakin samaa. Silloin käsitellään talouspolitiikkaa, kilpailukykyä ja niin edelleen. Voitaisiin järjestää lyhyt valtioiden ja hallitusten johtajien kokous etukäteen niin, että voitaisiin käsitellä näitä seikkoja ja viedä ne 27 suurempaan kokoukseen on tärkeää muistaa tämä, mutta samaan aikaan tämä ei saa estää meitä ajattelemasta emun ongelmia sellaisina kuin mitä ne ovat sisäisesti. Ehkä yksi seikka palkkaongelmista sen lisäksi, mitä aiemmin totesin euroalueen vahvistamisesta, makrotalouden vuoropuhelu on seikka, joka toimii huonommin kuin mihin sillä olisi mahdollisuuksia. Tässäkin on ajateltava, voimmeko jollakin tavalla saada työmarkkinaosapuolet enemmän mukaan kuin mitä tällä hetkellä tapahtuu. Tämä ei poliittisesti vaikuta juurikaan. Jos puhutaan kilpailukyvystä, jos puhutaan palkoista, jos on se tilanne, että hallitukset voivat vain pienessä määrin vaikuttaa siihen, mitä työmarkkinaosapuolet tekevät, niin kyllä tämä pitäisi ottaa huomioon neuvottelujärjestelmissä. Lyhyesti minusta euron luominen on integraation syvin muoto, mitä koskaan on nähty talouden hallinnon puolesta. Tämä luonti eroaa sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. Tämä väistämättä johtaa seurauksiin niille, jotka ovat sisällä ja jotka ovat ulkona. Mutta pidetään ovi auki ja samaan aikaan yritämme säilyttää yhteyden näiden kahden osapuolen välillä. Puhuin jo veropolitiikasta ja joku muukin se täällä nosti esiin. Arvaukseni ja toivon, toiveeni on se, että veropolitiikat voivat nousta entistä tärkeämmäksi, eivät vain euroalueen jäsenmaille, mutta myös muille jäsenvaltioille. Ja viimeiset kaksi, Otmar Karas ja Pervanche Beres. Niin, hyvät naiset ja herrat. Minua häiritsee se, että me käymme hyvin yleistä keskustelua. Me puhumme hallinnosta ja minun kysymykseni teille kuuluu, Eikö yksi meidän ongelmistamme ole se, että ne säännöt, joita meillä on, jäävät monelta osin noudattamatta. Onko ylipäätään tarpeen puhua uusista hallinnon muodoista, governance-tekijöistä? Eikö ole tärkeää voida sanoa, mitkä ovat ne keinot, jotka meillä on ja mitä voimme tehdä, jotta niissä pysytään, niitä noudatetaan. Eihän nyt ole niin, että tämä kaikki olisi käynnistynyt vasta kriisistä, vaan kaikki on käynnistynyt pitkälti siitä, että emme ole noudattaneet omia sääntöjämme. Ja kriisi on vahvistunut tästä. Ei ole niin, että kaikki se mitä meillä on olisi huonoa tai ettei meillä olisi ollut mitään. Mehän olimme hyvällä tiellä tähän kriisiin asti. Meillä on liian vähän. Ja kysymys kuuluu, miltä osin tarvitsemme täydentäviä toimenpiteitä, koska se, mitä meillä on, ei riitä. Tämä mielestäni on ratkaiseva kysymys. Kiitoksia. Euh, Minulla on yksi kysymys Jean Pisani Ferille. Kun te sanotte, että täytyy kansallisella tasolla kehittää välineitä, kansallisia välineitä, jotta kilpailukyvystä huolehditaan. Voisitteko hieman syventää sitä, mitä tämä tarkoittaa? Sitten mitä tähän verotuskysymykseen tulee, niin tietenkin olen samaa mieltä, mutta tämä huolestuttaa minua, koska toissapäivänä Mario Monti selitti meille hänen ajattelutapansa – ja minulla on sellainen olo, että tässä on kyseessä petturuus suhteessa tähän alkuperäiseen pakettiin. Meille nyt annetaan sellainen kuva, että sisämarkkinoiden loppuun viemis paketti on asialistalla hyvin korkealla, mutta sitten nämä verotukselliset asiat ovat pöydän alla. Ja kun me tarkastelemme tätä 2020 strategiapaperia, no se on pieni asiakirja, eihän siinä paljon tilaa ole, mutta sieltä olisi tullut löytyä tämä maininta CCCTB. No, voidaan puhua tästä, tästä on puhuttu 10-15 vuotta ja tämä on kiireellinen. Juuri sillä hetkellä, kun olisi voinut luulla, että tämä on kiireellinen, niin se hävisikin sieltä kokonaan. Eli minun mielestäni tätä tulisi kehittää, koska kuten sanoitte, niin mitä tapahtuu, jos tätä ei hoideta? Minä inhoan tätä toimielinten välistä keskustelua, olen saanut sitä tarpeekseni, mutta meillä on todellinen ongelma. Me sanoimme, että me emme halua minkäänlaista hallitusjärjestelmää tai tuomareiden hallitusjärjestelmää, eikä tämä tule toimimaan. Kun puhutaan siitä, miten makrotalous ja makrotason vakauden valvonta, kuinka tärkeää se on, niin nyt sitten yhtäkkiä halutaankin vahvistaa makrotaloutta ja makrotason valvontaa, mutta sitten toisaalta tämän toisen puolen suhteen, missä mennään. Kuinka on mahdollista, että me olemme niin sekavassa tilanteessa, mielessä, että kun Kreikan kriisi puhkisi, no mehän tarvitsimme vain euroalueen huippukokousta, mutta Zapatero ei halunnut sitä kutsua kuulle, koska hän kilpailee Rompain kanssa, eikä siellä olisi mitään saatu aikaiseksi te kaikki sanoitte, että meiltä löytyvät kaikki tarvittavat välineet perussopimuksesta, mutta niitä ei käytetä. Ja Olli Rehn ei onnistu pilotoimaan tätä masinaa, Juncker ei myöskään siihen pysty, Delgado ei siihen pysty. Eli no minun mielestäni tästä ei tule olemaan yhtään mitään hyötyä. En tiedä, oletteko tästä samaa mieltä. Mutta todellakin haluaisin me olemme saaneet tarpeeksemme siitä, että meille sanotaan, että välineitä on, mutta sitten niitä ei käytetä. Tässä on menty pidemmälle kuin jäsenvaltioiden kyvyttömyys. Eli tässä täytyy ryhtyä toimiin ja meidän täytyy keskuudessamme päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä ehdotetaan. Um, uh, Kiitos herra Karasille ensin. Olen samaa mieltä Kreikan tilanteesta kanssanne. Mutta mitä sääntöjä Espanja sitten jätti noudattamatta? Minä en näe sellaisia. Espanja pelasi sääntöjen mukaan aivan täysin erityisesti tuon budjettiylijäämän suhteen. Siellä ongelman syynä oli enemmänkin sosiaalinen epävakaus. Espanjassa on ongelmia. Ne eivät ole ehkä samanlaisia kuin Kreikassa – tämä tapahtui huolimatta siitä, että Espanja noudatti kaikkia sääntöjä. Eikö näin? Mikrofoni. Of the reasons why we, have, we are in trouble is that nobody... Yksi, yksi niistä syistä, miksi ollaan ongelmissa, on se, että kukaan ei ole no, kunnioittanut Lissabonin strategiaa. No, <laughs> jos kukaan ei ole sitä noudattanut, niin, niin miten se sitten vaikuttaa tähän? Uh, so I think, I think I fully agree with... Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että osa ongelmasta johtuu noudattamatta jättämisestä, mutta toisaalta myös talousarviosta. Mutta näitä ongelmia ei saa käyttää sille, että sääntöjä on jätetty noudattamatta. Kilpailukykyvälineet No, tässä tulee mieleen se, että tietyt maat pitävät kiinni kilpailukyvystään. Jotkut maat ovat euroon astumisen hetkellä työstäneet kovasti niitä välineitä, joita ne aikovat käyttää, jotta sitten näiltä epäsymmetrisiltä tilanteilta vältyttäisiin. Suomi teki näin, mutta monet maat eivät tehneet mitään. He, ne ajattelivat, että mm, päästään euroon ja siinäpä se he eivät nähneet, ne eivät nähneet mitään talouspoliittisia ongelmia, joita olisi täytynyt keskustasolta hoitaa. Ja nyt tämä työ täytyy tehdä. Me emme voi sanoa, että väline on sama kaikille, koska tämä liittyy siitä, onko kysymys keskitetystä järjestelmästä vai ei, miten maan tasolla neuvotellaan näistä asioista. Eli välineet vaihtelevat maasta toiseen, mutta kaikkien tulisi niistä kuitenkin huolehtia riippumatta siitä, että tulee tällaista kollektiivista valvontaa. Sitten tämä verotuskysymys ehkä Lukasille ja sitten keskuspankkihallitukset ja ketkä tätä peliä vievät eteenpäin. No minun mielestäni ei. Tämä ole toivottava keskuspankkienkaan kannalta. Ei tule luoda sellaista tilannetta, jossa ainoa instanssi joka saa aikaan tehokkuutta, on keskuspankki ja täten sille sälytetään sellaisiakin vastuita, mitkä eivät sille kuulu ja mitkä ovat liian laajoja. Tästä syntyisi sitten ongelmaksi se, että ryhdyttäisiin keskustelemaan keskuspankin mandaatista ja sen vastuista ja tämä on hyvin vaarallista. On ihan totta, että meillä on sääntöjä, joita ei ole pantu kunnolla täytäntöön eikä varmasti ainakaan noudatettu. On ihan totta, että vakaus- ja kasvusopimuksesta on tullut yhä joustavampi. Se nyt on diplomaattinen tapa sanoa asia jo varhaisemmassa vaiheessa, joten syypäitä oli jo ennen kuin Kreikan ongelmat nousivat esille. On myös totta, että meillä ei ole sääntöjä muilla alueilla esimerkiksi varainhoitoasetuksessa, mutta jos saan sanoa tämän nyt, että että minusta tämä tämänhetkinen kriisi on paljastanut ei niinkään näiden sääntöjen välttelyn, vaan ennemminkin sekasorron ja kieltäymyksen, jonka vallassa poliittinen luokka Euroopassa on pitkälti kriisin aikana ollut. Se on poliittinen seikka, joka ei liity mitenkään siihen, onko sääntöjä olemassa vai ei, ja se on paljon perustavanlaatuisempaa. Olen samaa mieltä herra Karasin kanssa siitä, mitä meidän täytyy tehdä. Tässä on kyse prosessien ongelmasta, mutta toisaalta myös indikaattori- ja muuttujaongelmasta. Omassa esityksessäni yritin kertoa, miksi sääntöjä ei noudatettu – emme ole vielä ymmärtäneet aivan tätä ongelmaa ja sitä ei pystytä ratkaisemaan, ellemme saa lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tähän asiaan. Tämän tilanteen kanssa on vain elettävä, mutta se mitä voimme tehdä on, että voimme tehdä asiasta julkisemman. Kreikan tapaus toimii ihan hyvin. Muut tapaukset saadaan kyllä ratkaistua esimerkiksi Espanja, joka myös on nyt näkyvissä Saksan asema on myös muuttumassa kasvumalliin, nä, kasvumalliin nähden. Tai jos saamme aikaan parlamentaarisen keskustelun kasvumallista, niin silloin muutoksia voidaan saada aikaan hitaasti, mutta kuitenkin olen samaa mieltä siitä, että aina on aihetta tyytymättömyyteen, mutta realistisesti tämä on ainoa tie, jolle voidaan lähteä, varsinkin EU:ssa. ssa Kiitoksia. Tähän päättyi ensimmäinen paneeli. Kiitokset, että olitte täällä. Noin, me pääsemme nyt toiseen osaan tätä tilaisuutta. Tässäkin meillä on kolme erinomaisen merkittävää osallistujaa. Heidän elämäkertansa on teille jaettu, joten lyhyesti tässä vain esittelen vasemmalla puolellani Pedro Perez. Hän on ollut monia vuosia hallinnossa, valtionhallinnossa ja nyt hän on taloudessa – johtotehtävissä. Hänen vieressään Anne Pettifor, joka on tunnettu ennen kaikkea siitä, että vuonna 2000 hän lanseerasi Productivity 2000 kampanjan, jolla pyrittiin vapauttamaan köyhimmät maat sadan miljardin yhteisveloistaan. Se on toiminut hienosti. Hänet tunnetaan myös monista muista hankkeista, jotka on rakennettu vastaavalla tavalla. Ja viimeisenä, mutta ei vähimpänä siellä ihan reunimaisena italialainen osallistujamme Luca Palazzi. Hän on Cofindustrian pääekonomisti. Tämä on siis italialainen talous alan järjestö. Ja sydämelliset kiitokset siitä, että olette tänään paikalla. Me emme enää halua menettää sen enempää aikaa. Pyytäisin teitä saman tien aloittamaan. Äh, herra Perez. Voitte puhua espanjaa tai mitä tahansa. Eh, Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin mikrofoni. Excuse me. <coughs> Eh, muchas gracias, señor presidente, y ante todo quiero... Niin, suurkiitokset herra puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensimmäiseksi kiittää teitä tästä mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun, jossa keskustellaan äärimmäisen tärkeistä asioista jäsenvaltioiden ja unionin kannalta. Aivan ensimmäiseksi haluaisin painottaa sitä, että sen valossa, mistä keskustellaan ja mistä keskustellaan ihmisten keskuudessa ja mediassa ja on keskusteltu viime viikkoina, näyttäisi siltä, että kriisi tapahtui ja kriisi tapahtui sen takia, että finanssipolitiikassa tehtiin virheitä ja oli huonoa hallinnointia. Viite kohtana on ollut ajatus siitä, että kriisi tapahtui sen takia, että ei ollut asianmukaista rahoitusmarkkinoiden sääntelyä, ei ollut riittävää eikä oikeanlaista, eikä rahapolitiikkakaan ollut oikeanlaista. Minun esitelmässäni siteeraan kappaletta hiljattain ilmestyneestä IMFn paperista, joka erittäin hyvin summaa tämän kriisin äh, alkulähteen sen, et, ja sen, että tämä äh, riittämätön rahoitusmarkkinoiden sääntely pahensi tilannetta entisestään. Rahapolitiikka, jota keskuspankit kehittävät, sekin olisi voinut olla paremmin kohdennettua perussopimusten asettamien tavoitteiden mukaisesti. Me tarvitsemme laajapohjaista rahapolitiikkaa. Tässä ei ole kysymys yksinkertaisesta inflaation ja korkojen välisestä suhteesta, vaan täytyy tarkastella niitä suhteita, joita on muiden muuttujien välillä. Ja täytyy kausaalisuus ottaa huomioon rahavirrat ja markkinat. Eli tästä voidaan vetää ilmiselvä johtopäätös, joka on se, että tällä hetkellä keskuspankki, kun se on ottanut käyttöön poikkeuksellisia keinoja, jotta unionin vaikeuksista selvitään, mitä tulee siis perheiden rahoitustilanteeseen ja yritysten rahoitustilanteeseen, joka syntyi sen takia, että luototuksessa oli ongelmia, luototuksen määrä pieneni. Nämä ilmaantuivat pienellä viiveellä ja sitten kun tajuttiin, että menneeseen ei ole paluuta, siirryttiin uusiin välineisiin, äh, ryhdyttiin tarkastelemaan asioita pidemmällä aikavälillä ja ryhdyttiin tarkastelemaan sitä, miten äh, luottolaitoksia voidaan rahoittaa. Mutta huolimatta siitä, että luotto on edellään miinusmerkkistä Euroopan unionissa, niin keskuspankki on ryhtynyt jo purkamaan näitä poikkeustoimenpiteitä. No tietenkin poikkeustoimenpiteet ovat aina määräaikaisia, väliaikaisia, mutta minun mielestäni olisi ollut parempi odottaa, että normaalius olisi palannut markkinoille. Koska meidän täytyy tunnustaa se, että jos ei ole oikeanlaista rahapolitiikkaa, silloin finanssipolitiikka voi auttaa tarjoamalla kannustimia, kunnes sitten maksuvalmiuden puute häviää. jotta tällä tavalla hieman petrataan tilannetta, mutta finanssipolitiikka ei voi olla pysyvä korvike oikeanlaiselle rahapolitiikalle asian voisi ilmaista myöskin toisella tavalla. Voidaan sanoa, että jos rahapolitiikkaa ja pankkeja hallitaan keskuspankkien taholta ja hallinnalla tarkoitan sitä, että on edelleen velvollisuus palauttaa normaali tilanne markkinoille ja pankkijärjestelmään, jotta likviditeetti päätyy yrityksille – ja kotitalouksille, mutta niin kauan kuin näin ei tapahdu, niin silloin finanssipolitiikan mahdollisuudet ovat rajalliset. Itse asiassa näihin rajoihin on jo nyt törmätty ja sen tulisi huolestuttaa meitä kaikkia. Me olemme nähneet osia tästä tai ilmentymiä tästä huolesta tämän aamuisessa keskustelussa. Meidän ei tulisi unohtaa sitä, että palaaminen kunnolliseen rahoitukseen tuotantosektorilla on täysin välttämätöntä ja niin kauan kuin tämä luototustilanne ei palaudu entiselleen ja kun kaikki marginaali eh, finanssipolitiikassa on käytetty loppuun, niin silloin ei elvytystä, elpymistä taloudessa voida odottaa. Seuraavaksi haluaisin siirtyä käsittelemään hieman enemmän finanssipoliittisia kysymyksiä. Tämä kokemus on opettanut meille asioita. Tulevaisuudessa meidän täytyy olla varovaisempia siinä, kun me luomme finanssikapasiteettia sekä mitä tulee velkaantuneisuuteen, alijäämiin, jotta hallitukset voivat hoitaa tätä tilannetta joustavammin, mutta tämä liittyy tulevaisuuteen. Tänä päivänä meidän täytyisi varmistaa se, että julkiset alijäämät, niitä vähennetään siten, että minimisoidaan ne vahingot, joita tuotantoteollisuudelle syntyy. Ja tässä yhteydessä tulee olemaan hyvin tärkeää pitää kiinni siitä, että koulutukseen sijoitetaan, infrastruktuuriin tarjotaan kannustimia ja käytetään kaikkia muita keinoja, joilla vahvistetaan Euroopan unionia nyt kun se on pääsemässä kriisistä ulos. hyvin pitkälti, ja tämä on täällä todettukin tänä aamuna, kriisi on osoittanut, että Euroopan unioni ei ollut kovinkaan hyvin toimielintasolla valmistautunut tähän kriisiin. On totta, että emusopimus, sieltä löytyy sääntöjä, sieltä löytyy ainakin sääntöjen siemen, jota voitaisiin kasvattaa, jota olisi voitu kasvattaa vuosien varrella, mutta kuten me tänä aamuna kuulimme, mitään tällaista ei tapahtunut. Kun asia nyt on näin, niin on hyvin tärkeää painottaa myös sitä, että ajoitus on tärkeää, kun tehdään päätöksiä siitä, onko joku rahapolitiikan toimi tai finanssipolitiikan toimi sopiva tai onko joku EU-tason poliittinen toimi asianmukainen. Ja meidän täytyy tunnustaa se, että keskushallitukset, keskuspankki, komissio eivät riittävän nopeasti reagoineet näihin tapahtumiin, jotka ne kohtasivat. Tämä on toinen asia, josta on otettava minun mielestäni opiksi. ja tämä tulisi ottaa tulevissa pohdinnoissa huomioon. Yhteenvedonomaisesti haluaisin painottaa, kuten muutkin puhujat ovat jo painottaneet, sitä, että tästä kriisistä ulos pääseminen vaatii meiltä sitä, että me syvennämme unioniamme eurooppalaisella tasolla – tämän täytyy tapahtua paremman ja harmonisoidumman rahoitussäännöstön kautta. Yksityisellä sektorilla tätä kehitystä pidetään hitaana. Kohta on kulunut kolme vuotta siitä, kun kriisi käynnistyi. Ja me edelleen puhumme rahoitusmarkkinoiden sääntelyn peruspalikoista ja myöskin talousarvioiden hallinnoinnista meidän täytyy löytää parempi tulkinta. En välttämättä sano, että erilainen tulkinta siitä, mitä varten keskuspankit ovat olemassa perussopimusten mukaisesti keskuspankin tulisi keskittyä vakausasioihin mutta sitten kun vakaus on saavutettu keskuspankin tehtävänä on myös palvella Euroopan unionin tarpeita No totta toki meillä on hintavakautta tällä hetkellä, eikä hintavakaus lyhyellä aikavälillä ole vaaranalaisena. Ja kuitenkin keskuspankki, ja tässä palaan edelliseen kommenttiin, niin edelleen keskuspankki on enemmän huolissaan siitä, että alas ajetaan nämä poikkeustoimenpiteet ennen kuin talousarvioissa on päästy plussan puolelle. Tämä huolestuttaa minua enemmän kuin se, että tämä huolestuttaa niitä enemmän kuin että pidettäisiin huolta pitkän aikavälin tavoitteista, esimerkiksi työllisyyden parantamisesta. Ja lopuksi, vaikka tiedän, että tämä on hyvin hankala aihe, miten meidän tulisi pystyä puhumaan finanssipolitiikan koordinoinnista, jos unionin tasolla on talousarviolla tietty rajattu koko. Tietenkin unionin talousarviota täytyy vahvistaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että täytyy asettaa uudenlaisia veroja. On puhuttu paljon rahansiirtoverosta, mutta tämä on vero, jonka tulisi olla maailmanlaajuinen vero. Jos tästä verosta halutaan tehokas, niin sen täytyy, se täytyy ottaa käyttöön Kaukoidässä ja Yhdysvalloissakin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä on vero, jota täytyy kerätä ja säännellä unionin tasolla, jos, jossa se luo sitten varoja, joita voidaan käyttää uusiin kulukohteisiin kriisin aikaina, aikoina sellaisena, joka tässä juuri on käyty läpi, tästä saataisiin nopean toiminnan väline, jotta unioni voi sitten hieman kompensoida sitä, että toiminta hiipuu tietyissä jäsenvaltioissa. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin halusin sanoa, että olen täällä New Economics Foundation säätiön edustajana. Ja The Green New Deal-julkaisun yhtenä tekijöistä. Edellisen laman yhteydessä puhuttiin siitä, että ei voida palata business as usual ajatteluun, mutta nyt se on liian myöhäistä. Mielestäni pankkialalla olemme palanneet ikään kuin vallitsevaa tilannetta parempaan tilanteeseen julkista rahaa käytettiin pankkien tukemiseen ja tällä tavoin pankit saattoivat toipua hyvinkin nopeasti. Siitä syystä osakemarkkinoilla menee hyvin ja toisaalta sitten pankkijärjestelmän konsolidaatiota on saatu lisättyä, eli nyt meillä menee paremmin, eli business as better. Haluan alkuun sanoa, että meillä on suuria virheitä siinä, miten käytämme talouselvytykseen käytettävissä olevia välineitä. Professori Hallerberg sanoi esityksessään, että valtioiden täytyy rahoittaa velkansa. Minä haluan haastaa tämän. Minä haluaisin väittää, että keskuspankit, ja tämä on se kausaalinen suunta, josta rahaa tulee, niin keskuspankit luovat rahaa ja omassa maassani ne ovat tehneet näin jo 1600-luvulta alkaen. Alkuun sitä ei kutsuttu määrälliseksi keventämiseksi, vaan aivan joksikin muuksi. Vuonna 2007 luotiin yli 400 miljardia euroa markkinoille ja monet eri tahot ottivat osaa tähän operaatioon ja näin tuettiin luoton tukivälineitä. Omassa maassani ja Yhdysvalloissa kaksi kolmannesta BKTstä on mennyt tämänkaltaisten tukien rahoittamiseen. Britanniassa Englannin pankki on epäsuorasti rahoittanut hallituksen ottamaa velkaa epäsuorasti. Tämä täytyy ymmärtää perinpohjaisesti. John Maynard Keynes yritti selittää tätä taloustieteilijöille jo 30-luvulla, mutta he eivät sitä ymmärtäneet. Meidän pitää ymmärtää se nyt. Englannin pankki viime vuonna loi tyhjästä 200 miljardia puntaa tätä määrällistä keventämistä ja tarjosi sitä markkinoille esimerkiksi joukkovelkakirjalainoina ja muuna pääomana. Ja markkinat eli pankit ostivat tätä ja näin rahoitettiin sitten Britannian hallinnon budjetin alijäämää, joka oli 700 miljardia euroa puntaa. Tämä tilan, tilanne johtuu siitä, että emme ymmärrä sitä, mistä pankkien raha tulee. Taloustieteilijät eivät mielestäni ymmärrä tätä. Keynes yritti selittää tätä mutta taloustieteilijät eivät ole sitä historian saatossa ymmärtäneet ja varsinkaan nykytaloustieteilijät eivät sitä ymmärrä. Pankki, pankkien raha ei ole hyödyke, sitä eivät sido muiden hyödy, muita hyödykkeitä sitovat säännöt, kuten kultaa tai öljyä sitovat säännöt. Se on aivan rajaton asia ja vastikään olemme nähneet tämän, kun herra Bernankelta kysyttiin televisiossa – ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun Fedin pääjohtaja antoi haastattelun televisioyhtiölle. Häneltä kysyttiin, mistä hän oli löytänyt 160 miljardia euroa AIGn pelastamiseen. Ja AIG hän ei ole pankki, vaan se oli vakuutusyhtiö. Mutta kriisin vuoksi sille myynnettiin ikään kuin tili Yhdysvaltain keskuspankissa ja kyn johtajalta kysyttiin, mistä hän sai tämän 160 miljardia euroa, hän sanoi, että no, me vain käytimme tietokonetta siihen, että tiliä ikään kuin kasvatettiin sitä tiliä, joka heillä Fedissä oli. Ja näin luotiin 160 miljardia euroa yhdessä yössä. No luojan kiitos, koska jos näin ei olisi tehty, niin kriisi olisi vielä syvempi ja vakavampi kuin mitä se nyt on. Minä valitan tässä vain sitä, että tämä luotto ikään kuin annettiin ehdoitta virheen sydämessä nykyään on se, että pankissa täytyy olla säästöjä ennen kuin voidaan luoda taloustoimintaa. Kreikan täytyy pystyä saamaan aikaan säästöjä ikään kuin omaan pankkiinsa ennen kuin se voi saada lainaa, jotta se voi maksaa näitä massiivisia yksityisiä velkoja, joita kreikkalaisilla on myös euroalueella, ja jotta se voi toisaalta maksaa sitten ottamansa julkisen velan. Jos tätä logiikkaa seuraa sitä, että ensin täytyy luoda säästöjä ennen kuin voi saada aikaan taloustoimintaa, niin sillä tavoin ei koskaan saada aikaan tuloja. Tämä johtaa myös siihen, että taloustoimintaa rahoittavat, sää, rajoittavat nämä säästöt. Keynes ymmärsi sen, että meillä on varaa siihen, minkä voimme rahoittaa. Meidän ei tarvitse odottaa, että pankit antavat rahaa toimintaa. Jos pystymme jotakin luomaan, se pystytään rahoittamaan, sillä tämä tapahtuu taianomaisen luoton kautta. Minä väittäisin, että tämä koko ongelma, joka meillä on nyt käsissämme siitä, että taloustoiminta kuihtuu euroalueella, ja että meillä on miljoonia työttömiä ja tuhansia tehtaita ja yrityksiä menee konkurssiin joka päivä, niin tämä ongelma voidaan ratkaista luoton luomisen kautta. Sitä täytyy totta kai hoitaa huolellisesti ja taloustoiminnassa luottohan on totta kai inflationaarista. Se luo siihen, että pääomien inflaatio kasvaa ja sitä kautta keskuspankit käänsivät selkänsä tälle luotolle, olivat ikään kuin eivät olisi tätä huomanneet. Tämä pätee tietysti niihin alueisiin, joilla on taloustoimintaa, mutta niillä alueilla, joilla sitä ei ole, meidän pitää pumpata sitä sinne järjestelmään, jotta taloustoimintaa saadaan aikaan. Ja herra Peres tästä juuri puhui. Tätä rahaa on sinne pumpattu. Euroopan BKTstä osa on laitettu pankkijärjestelmään, mutta sitä ei ole annettu edelleen tuottaville yrityksille ja organisaatioille, jotka luovat taloustoimintaa. Ja sillä tavoin ne eivät myöskään luo niitä tuloja, joilla maksetaan osa julkisesta velasta ja yksityiset velat. Toinen virheellinen lähestymistapa julkiseen velkaan on se, että että velka voidaan rahoittaa vain korkeammilla veroilla tai sillä, että suitsitaan julkisia menoja. Brittinä sanoisin, että on olemassa kolmas tapa velan maksuun, ja se on se, että saadaan aikaan tuloja, ja se on ainoa tapa, jolla tämä onnistuu. Jos potilasta pidetään nälässä, ja jos päästetään, lasketaan ikään kuin verta talousmielessä tästä potilaasta ja päästetään potilas huonoon kuntoon niin, ettei hän pysty osallistumaan enää taloustoimintaan, niin silloin tulot romahtavat sekä julkisella että yksityisellä puolella. Kolmas tapa tulojen luomiseen on totta kai julkis, julkinen rahan käyttö. Sitä pitää käyttää julkisiin hankkeisiin, kun rahaa käytetään ehdoitta pankkien pelastamiseen ja ne eivät käytä sitä rahaa investointiin, rahaa on, julkista rahaa on laitettu hukkaan. Jos rahaa käytetään julkisiin hankkeisiin, esimerkiksi ympäristöhaasteiden hoitamiseen lähitulevaisuudessa, se johtaa työllisyyden paranemiseen, se johtaa verotulojen kasvuun, uusiin säästöihin ja sosiaalikulujen laskuun. John Maynard Keynes kutsui tätä tällaiseksi kerrannaisvaikutukseksi, vaikka tätä sanaa ei nykyään enää käytetä. Jos työllistää jonkun esimerkiksi eristämään koteja Kreikassa, tämä henkilö maksaa veroja, maksaa arvonlisäveroa, käy kaupassa ja sitten toisaalta kaupanpitäjä maksaa veroa omasta yrityksestään. Tämä on aivan yksinkertainen prosessi, mutta kaikki eivät sitä ymmärrä. Jos käytetään tätä kolmatta tapaa, niin silloin minusta estämme euroalueen talouden kutistumisen entisestään. Nyt huolenaiheena Euroopassa on se, ja Saksassa on se, että tämä velka ja deflaatio spiraali ikään kuin vain jatkaa pyörimistään. Japanissahan näin on jo käynyt. Japanillakin oli hyvin suuri viennin ylijäämä, mutta se ei estänyt Japania eikä se estä Saksaa joutumasta tämän spiraalin kurimukseen. Jos suitsitaan julkisia menoja, silloin myös tulot pienenevät ja tällaisen spiraalin kouriin joudutaan. Lopuksi näytän tässä Britannian julkisen sektorin velan historian saatossa. Se alkaa jo 1800-luvulta. Siitä näkyy se, että vuonna 1933 julkisen sektorin velka nousi hyvin korkealle tasolle. Vuonna 1933 John Maynard Keynes otti hallintaansa Englannin pankin ja otti käyttöön uutta rahapolitiikkaa ja hallintotapoja. Velka pieneni siihen asti, kunnes alkoi sota. Siinä vaiheessa Britannian piti ottaa käyttöön uusia rahavarantoja. Maa lainasi enemmän kuin koskaan aiemmin historian saatossa. Alhainen korkotaso oli Keynesin ansiota vuonna 1946, 1946 velka oli 256 prosenttia bruttokansantuotteesta. Se oli massiivinen. Nykyiset velkatasot näyttävät pienen pieniltä siihen verrattuna. No mitä sitten tapahtui? Britannian hallitus alkoi käyttää rahaa. Rakensimme, rakensimme terveydenhuoltoa, kunnan rahoittamia asuntoja. No, sen jälkeen tapahtui seuraavaa velka pieneni hitaasti, mutta varmasti talous elpyi ja tuloja saatiin jälleen aikaa, aikaan. Tämä on meille todella hyvä oppitunti ja toivottavasti tämän valiokunnan jäsenet oppivat ja muistavat tämän asian, kun kirjoittavat raportteja. Kiitos. Herra Polazzi, suuret kiitokset herra puheenjohtaja. Kiitokset kaikille parlamentin jäsenille siitä, että minut on kutsuttu tänne tänään. Haluaisin kiittää myös äärimmäisen mielenkiintoisesta ja intohimoisesta keskustelusta ja niistä ajatuksista, joita olen tähän asti jo kuullut. Minulle on annettu tehtäväksi käsitellä budjettipolitiikkaa talouden elpymisen ja strategisten valintojen välinen. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa, että me olemme ennalta näkemättömässä tilanteessa, koska kriisi on syvin kriisi, jonka olemme kokeneet suuren laman jälkeen. Ja tuolloin me emme tienneet, kuinka selvitä lamasta ja kriisistä. Nyt me yritämme kokeilla hiukan uusia välineitä, joten olemme tilanteessa, jossa talous pitää saada elpymään ja toisaalta pitää huolehtia siitä, että poikkeustoimista päästään luopumaan. Ja yhdessä tämän exit-strategian kanssa tarvitaan myös entry-strategia, miten päästään suurempaan kasvuun. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa mielin, että Euroopan julkiset, mm, julkistaloudet ovat lähivuosina tilanteessa, jossa äh, menot kasvavat räjähdysmäisesti ja korkeammat vajeet ovat uhka paremmille kasvuluvuille. Tässä osoitus julkisesta velasta EU 27 maissa ja euroalueella. Nämä eivät tietysti ole ennusteita, vaan oikeastaan vain e, teknisiä projektioita, joissa ei oteta huomioon niitä toimia, joihin maat ryhtyvät hoitaakseen ongelmat, joita muodostuu esimerkiksi väestön ikääntymisestä. Kuten sanoin aiemmin, hallituksen vajet ja velat vaikuttavat kasvuun kielteisesti. IMFn arviot osoittavat, että 10 prosentin lisäys julkisessa velassa hidastaa BKTn vuosittaista kasvua 0,2 prosenttia myös korkeampien korkojen vuoksi. Tämänhetkiset arviot mahdollisesta EUn kasvusta ovat laskeneet komission esitykset ovat laskeneet kahdesta prosentista yhteen prosenttiin, vuosittainen kasvuennuste siis tämän kriisin vuoksi. Sitten toinen todiste, Patillo, Poison ja Ricci, ovat sitä mieltä, että korkeilla velkatasoilla on kielteinen merkittävä vaikutuksensa kasvuun on olemassa osoituksia siitä, että 15 vuoden ajan ennen tämänhetkisen kriisin käynnistymistä oli olemassa kielteinen suhde velkasuhteen ja kasvun välillä. Käänteinen suhde useimmissa edistyneissä talouksissa. Me voimme kyllä päästä takaisin kasvuuralle. Kysymys kuuluu miten. Ennen tätä kriisiä Euroopan kotimaan kysyntä oli kokenut hyvin heikkoja kasvulukuja verrattuna muuhun maailmaan ja Yhdysvaltoihin. Ja vaikka EU onkin suurin markkina-alue maailmassa, ajatellen väestömäärää se on suurempi kuin Yhdysvallat. Nämä luvut osoittavat prosenttiosuuksia maailman kokonaismäärästä ja myös bruttokansantuotteen osalta se on suurempi kuin Yhdysvallat. miten voidaan lisätä kasvua ja samaan aikaan korjata julkisen velan tilannetta. On tärkeää eh, keskittyä julkisiin menoihin ja verotukseen. Euroopan väestö ikääntyy ja se lisää julkisia menoja vastaisuudessa jopa 5 prosentin verran BKTstä vuosittain euroalueella osittain, koska eläkekulut kasvavat, osittain terveydenhoitokustannusten ja pitkäaikaishoidon kustannusten kasvamisen vuoksi. Miten sitten suhtautua tähän lisääntyneeseen kasvuun tai tähän menojen lisääntymiseen? Me voimme lisätä tietysti tiukentaa verotusta, mutta me tiedämme, että sillä on vaikutuksensa tarjontapuolella. Voimme myös leikata menoja, mutta on otettava huomioon se, että osa menoista voi vaikuttaa voimakkaasti kasvun edistämiseen ennen kaikkea tutkimus- ja kehitystoiminta, infrastruktuuri- ja koulutusmenot. Jonkinlaisia ehdotuksia exit-strategiaa varten. Meidän on tietysti tiukennettava finanssipoliittisia sääntöjä EUn tasolla ja kansallisella tasolla budjettikurin ja tavoitteiden toteutuminen kummallakin tasolla on tärkeää. On lisättävä julkishallinnon tehokkuutta, on saatava budjettiin sellaisia elementtejä, jotka keskittyvät tulokseen on lisättävä kustannuksia leikkaavia toimia, lisättävä julkisen ja yksityisen tahon kumppanuutta. On saatava käyttöön uskottavia kustannusleikkureita. On lisättävä tuota kumppanuutta, uudistettava eläkejärjestelmiä ja parannettava terveydenhoitoalan tehokkuutta – Mutta pitää myös pohtia sitä, miten saadaan aikaan entry, sisäänpääsystrategia, jotta voidaan vahvistaa tulevaa kasvua. Tarvitaan enemmän koulutukseen, tutkimukseen, kehitykseen, innovaatioihin, on annettava ensisija infrastruktuuriinvestoinneille ja on myös verouudistuksin luotava kasvua. Uskon, että on oleellista kohdata ikääntyvän väestön työmarkkinoiden haasteet. On otettava huomioon se, että ihmiset voivat saada hyötyä siitä, että he voivat siirtyä sinne, missä heidän, arvo, heidän taidollaan on eniten arvoa. Tarvitaan myös uudistuksia jotka helpottavat paluuta työelämään. Ja väestön ikääntymisestä syntyy myös oma vaikutuksensa sosiaaliturvajärjestelmään. Ennen kaikkea nuorten naisten ja ikääntyneiden kohdalla tarvitaan aktiivisia työmarkkinatoimia, parempaa lastenhoitoa, ja joustavia työaikoja on saatava aikaiseksi enemmän output-orientoitunut koulujärjestelmä. On otettava huomioon se, että työ voi jatkuvasti muuttua, kehittyä, että pätevyys, tarvittavat taidot muuttuvat. Toisekseen tarvitaan lisää voimavaroja tutkimuksen ja kehityksen ja innovaation kolmen prosentin tavoite BKTstä tutkimukseen ja kehitykseen voisi lisätä EUn BKTtä 2,6 5,4. Ja julkisen tukipolitiikan tehokkuus on oleellista, jotta voidaan hyödyntää kaikkien käytettyjen eurojen vaikutus. Tämä voidaan saada aikaan koordinoimalla paremmin kansallista tutkimuspolitiikkaa ja Euroopan tutkimusalueen ohjelmia. Sitten infrastruktuurihankkeiden ensisijaisuus. Seuraavien 10-15 vuoden aikana Eurooppa kohtaa huomattavia investointitarpeita triljoonien eurojen edestä. Viestintäverkostot, öö, sähkön tuotanto, Euroopan uudet standardit ympäristöalalla, jätealalla, moottoriteiden, rautateiden rakentaminen, ilmastonmuutoksen vaikutuksen torjuminen. Ja vielä viimeisenä verouudistukset, jotka pyrkivät luomaan kasvua. Näillä on luotava kannustimia työmarkkinoilla, työn on kannatettava, on yksinkertaistettava järjestelmiä, Näin voidaan saada enemmän investointeja ja vaikuttaa niin, että sisämarkkinatkin hyötyvät ennen kaikkea sisämarkkinoiden PK-yritykset, jotka työllistävät paljon. Kiitoksia. Suuret kiitokset. Täällä on paikalla tänään myös professori Mark Hallerberg, joka on kirjoittanut tätä kokoustamme varten perusasiakirjan, pohja-asiakirjan. Annamme hänellekin vielä hiukan aikaa. Erässä seikassa hän oli eri mieltä Ann Pettiforin kanssa ja siksi mielelläni pyytäisin nyt Mark Hallerberia ehkä muutaman minuutin verran esittämään hänen pääviestinsä. Äh, vielen Dank. Drei Minuten versuche ich das. Kiitoksia. Kolmessa minuutissa voin yrittää. Oh, now switch to English. Um, in my paper I... Tässä asiakirjassa kirjassa. En tietenkään nyt voi käydä läpi kaikkia niitä yksityiskohtia, mutta kerron teille kaksi pääasiaa siitä. Yksi on se, että teillä on nyt valinnan mahdollisuus. Eurooppa tienhaarassa on aika dramaattinen otsikko ja aivan liikaa käytetty, mutta ne finanssijärjestelmät, joita teillä nyt on, ja jos tarkastelette, mitä muissa liittovaltioissa on tehty, no EU ei ole aivan liittovaltio, mutta kuitenkin, niin yksi vaihtoehto on se, että lähdetään tielle, jossa korostetaan ja kehitetään markkinakuria. Markkinoilla on nykyään huono maine, mutta olisin sitä mieltä, että teidän pitää löytää jokin keino elää yhdessä markkinoiden kanssa, sillä sieltähän rahat teidän joukkovelkakirjalainoihin esimerkiksi tulee. Kysymys kuuluukin, kuinka se tehdään tehokkaasti. Markkinat eivät ole hyödyllisiä aivan joka asiaan. Siellä on pieniä epätäydellisyyksiä, mutta mitä Euroopan unioni voi tehdä markkinakurin lisäämiseksi? Mallina voisi olla tällainen Yhdysvaltojen, Yhdysvalloista otettu ikään kuin kunnallinen järjestelmä. En tiedä, miten se vaikuttaa markkinakuriin, mutta hinnat vastaavat sitten erilaisiin finanssijärjestelmiin, joita pienemmillä alueilla on. Mitä EU voi tehdä markkinakurin kehittämiseksi? Jos katsotaan kasvu- ja vakaussopimusta, niin pääasiallisena haasteena on saada aikaan tällaisia estäviä mekanismeja, niin että saadaan lisää tietoa eri väestöistä ja eri markkinoista. Tämä täydentäisi sitä, mitä markkinat jo itsessään tekevät ja mitä niillä voidaan saada aikaan. Jos tarkastellaan historiaa, niin hyvin harva ymmärtää, mistä nämä signaalit tulevat, ainakaan komissiossa tai neuvostossa. Olemme tehneet töitä komission kanssa ja vertailleet näitä neuvoston äh, suosituksia ja kun neuvosto on sitten heikentänyt suosituksia, tai on heikentänyt suosituksia sen mukaan, mitä komissio on sanonut, voidaan myös heikentää markkinakuria joten siinä ei silloin ole mitään ristiriitaa ikään kuin hallitusten ylläpitämän markkinakurin kanssa. Voidaan siirtyä myös kohti tällaista eh, finanssiliittovaltiota. Minkälainen järjestelmä tämä voisi olla? Asiakirjan toisessa osassa käsketään tarkastelemaan Brasiliaa. Se voisi olla yksi malli. Brasiliassa oli aika katastrofaalinen järjestelmä ennen vuotta 2000. Siellä on uudistettu järjestelmää voimakkaasti on muun muassa järjestetty neuvosteluja siitä, minkälaisia finanssipoliittisia ylämäärärajoja sallitaan. Siellä on järjestetty jokaiselle osavaltiolle tällaisia finanssipoliittisia neuvostoja, jotka kuuntelevat, mitä keskushallinto tekee. Tällaista voitaisiin ajatella myös Euroopan tasolla. Jos osavaltiot eivät tottele, niin voitaisiin esimerkiksi leikata ottaa pois kaikki keskushallinnon rahoitus ja näin onkin joissain tapauksissa tehty. Toisessa tapauksessa olisi voitaisiin myöntää tai laittaa rangaistuksia tahoille, jotka eivät noudata näitä määrärajoja, eli laittaa ihmisiä vankilaan. Näin on joissain tapauksissa Brasiliassa toimittu, mutta ehkä se on liian äärimmäinen ratkaisu Euroopalle. Ratkaisuja on kuitenkin olemassa pankkien pelastamisesta tuli tavallista silloinkin, kun niiden olosuhteet eivät ole uskottavalla pohjalla, pitäisi pyrkiä muuttamaan poliittista ympäristöä, jotta päästäisiin parempiin ratkaisuihin. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt kysymyksiin. Minulla on täällä senior Alvarez ensimmäisenä. Ja sitten kollega Weigel ja Pascal, halusitko sinä esittää kysymyksen? Ei, eli nämä kaksi ensin. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset kaikille puhujille. Tänä aamuna me olemme tarkastelleet eh, eri mahdollisuuksia päästä ulos tästä kriisistä ja kuinka vältettäisiin seuraavaan kriisiin joutuminen. Jotkut ovat sanoneet, että olisi riittävää jossa sovellettaisiin, käytettäisiin olemassa olevia sääntöjä ja sitten taas, äh, sitten taas toiset ovat muistuttaneet mieliimme, että tietyissä maissa, esimerkiksi Espanjassa, sääntöjä on, on noudatettu ja se ei ole osoittautunutkaan riittäväksi. Eli näyttäisi, näytettäisiin olevan yhtä mieltä siitä, että me tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Haluaisin tietää, mitä herra Peres on mieltä siitä, että perustettaisiin tällainen eurooppalainen vakausrahasto. Mitä etuja ja haittoja tällaisesta olisi? Miten sitä johdettaisiin? Mille elimelle se olisi tilivelvollinen? ja mitä mieltä hän olisi tällaisesta talletusvakuusrahastosta, jota sovellettaisiin eurooppalaisella tasolla? kun me käynnistimme nämä kuulemiset äh, tässä valiokunnassa, niin tässä oli ensin kysymys äh, taloushallinnasta ja eri mekanismeista. Nyt olemme tilanteessa, jossa rahoituskriisi onkin osoittautumassa yhteiskunnalliseksi kriisiksi eikä tämän meidän paneelimme tehtävänä ole pohtia sitä, miten, minkälaisia, miten kansalaiset ovat valmiita tukemaan näitä uusia välineitä. Mutta tietenkin tämä kysymys jää roikkumaan ilmaan. Joku aikaisemmassa paneelissa mainitsi nämä populistiset politiikat asiana, joka ehkä lisääntyy – ja joka ehkä on kriisin tulos. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä tästä ja silloinkin kun puhuttiin Kreikan kriisistä jokseenkin optimistinen pääministerin viesti, niin ne kuvat, joita mediassa välitetään päivittäin, niin ne kuitenkin osoittavat, että ihmiset ovat hieman vastahakoisia nielaisemaan näin katkeraa lääkettä. Eli haluaisin teidän reaktionne tähän ja haluaisin myöskin kysyä Roa Petiforilta. Hän otti esille tämän japanilaisen kokemuksen. Hiljattain vierailin Japanissa ja minulla oli mahdollisuus keskustella entisen valtiovarainministerin kanssa siellä ja hän tavallaan kysyi meiltä, miten, miksi me emme analysoineet, miksi me emme ottaneet mitään opiksi japanilaisesta kokemuksesta. Ja haluaisin tietää, miksi näin ei tehty. Eh, <clears throat> eh, Kiitos. Mm, tästä eurooppalaisesta valuuttarahastoajatuksesta ajatuksesta entisenä valuuttarahaston varapuheenjohtajana haluaisin painottaa kahta asiaa, jotka minun mielestäni ovat välttämättömiä, jos euroryhmä ja Euroopan unioni haluavat perustaa jonkinlaisen avustusmekanismin, joka saisi jonkinlaisen yhteisen äh, rahaston muodon. Ehkä sitä ei tulisi kutsua eurooppalaiseksi valuuttarahastoksi. Ehkä tämä olisi virhe, mutta haluaisin muistuttaa teitä siitä, että jos jäsenvaltio, joku euroalueen maa kääntyy IMFn puoleen, niin silloin laaditaan ohjelma, joka rahoitetaan pääasiassa meidän EUn varoistamme ja kuitenkin ohjelmaa hallinnoidaan kaikkien IMFn johtokunnan jäsenten toimesta. asia, joka on erityisen tärkeä, jos me puhumme tällaisista ehdollisista avustusohjelmista, on se, miten valvonta tapahtuu, miten maan kehitystä sitten seurataan, jotta varmistetaan se, että tämän avustusoperaation eri vaiheissa maa, maalta ei evätä rahoitusta sen takia, että se ei ole täyttänytkään tiettyjä ehtoja. Jos EU-maa kääntyisi rahaston puoleen saadakseen avustusta ohjelman muodossa, se tarkoittaisi sitä, että jos maa ei kunnioittaisi sääntöjä, niin sillä olisi sitten kerrannaisvaikutus muihin Euroopan unionin maihin. Ja päätöksiä tekisivät kuitenkin kaikki johtokunnassa edustettuna olevat maat. Eli tietenkin tässä on myös kysymys siitä, kuka tätä rahoitusta tulee tarjoamaan – ja miten avustusohjelmaa hallinnoidaan. Ja tästä syystä, kaikista näistä syistä minun mielestäni on välttämätöntä, että kun puhutaan eurosta, niin se tulisi hoitaa äh, rahoitusavustusmekanismin kautta sellaisen, joka rahoitettaisiin äh, euroalueen toimesta. Tämä olisi minun mielestäni paras tapa edetä. Me olemme puhuneet tässä avustamisesta ja rahoitusmekanismeista voidaan esittää kysymys siitä, jos joku maa pyytää valuuttarahastolta apua, miten tämä toimisi? No tämä tietenkin toimisi sen niiden varantojen perusteella, joita rahastosta löytyisi varat voivat tulla kansainvälisiltä markkinoilta, niille asetetaan markkinahinta ja sitten hyödytään hintaerosta. Tämä on hyvä asia, koska kun sopimus on allekirjoitettu valuuttarahaston kanssa, niin silloin maalta ei tarvitse kysyä enää sitä, käytetäänkö sen valuuttaa siinä vaiheessa, kun operaatio lähtee käyntiin. Eli minun mielestäni tämä on nopea, tehokas ja yksinkertainen mekanismi euron tapauksessa olisi hyvä löytää jonkinlainen samanlainen mekanismi, koska syntyy viivästyksiä, jos me ryhdymme e, hakemaan järjestelmiä, jotka noudattaisivat suhdanteita ja jotka perustuisivat markkinoille, jotka eivät ehkä ole valmiita vastaanottamaan tällaisia hätäohjelmia. Useinhan hätäohjelmaan joudutaan sen takia, että tilanne on kiireellinen Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että valuuttarahaston tapauksessa ihanteellinen tilanne olisi se, että rahoituksellista tukea annettaisiin, mutta maan ei välttämättä sitten tarvitsisi sitä käyttää. Otetaan esimerkiksi Espanja. Espanjahan oli IMFn e syleilyssä 50-60-luvulla, mutta se ei kuitenkaan joutunut käyttämään yhtäkään dollaria, koska se onnistui rakentamaan ovat mekanisminsa ja se onnistui siirtymään tästä hankalasta tilanteesta eteenpäin. Sitten talletusvakuusrahasto. Espanjalla on paljonkin kokemusta, ehkä 70-luvun ja 80-luvun alun talouskriisin takia. Minun mielestäni ajatus tällaista talletussuojasta? No, tässä tulisi puhua yksityisestä rahastosta, eli sellaista, joka saisi rahoituksensa yksinomaan pankkisektorilta. Tämä ei tarkoita sitä, että pankin täytyy olla kriisissä äh, siirtääkseen rahaa tähän rahastoon. Ja tällä tulisi olla kaksinainen rooli, koska yhtäältä tämä olisi takuurahasto, mutta toisaalta se myös auttaisi kriisinsä painiskelevaa pankkia nousemaan ja pysymään liikkeellä. Miten tähän sitten pystytään käyttämällä näitä voimavaroja, koska tässähän tulisi melkeinpä puhua tällaista vakuutusmaksusta, joka talletuksille asetettaisiin. Minun mielestäni rahastojen hoitajat eh, ehkä olisivat sitä mieltä, että tämä olisi halvempaa kuin se, että pankki likviditoitaisiin ja sitten maksettaisiin korvauksia. Eli jos pankinjohtajat tekevät tällaisia johtopäätöksiä, niin silloin meillä tulisi olla mekanismi, jolla varmistetaan se, että pankki kuitenkaan ei mene konkurssiin. Haluan vastata tuohon populismista esitettyyn huomioon on olemassa aika paljon puhetta populismista. Ja faktahan on, että ihmiset oikeutetusti torjuvat sen, että he joutuvat kantamaan tämän maksutaakan, että euroalueen finanssikriisi on, kuten Martin Wolf Financial Timesissa totesi, ei niinkään valtiovarainhoidon epäonnistumisesta kurinpuutteesta, vaan yksilöiden kurinpuutteesta johtuvaa ja nyt kansalaiset joutuvat maksamaan kustannukset. On tietysti olemassa rajansa sille, mitä tälle voidaan tehdä poliittisesti, koska luojan kiitos elämme demokratioissa, joissa ihmiset eivät välttämättä tällaista suvaitse. Ja poliitikoiden ei tule pahoitella sitä, että me elämme demokratiassa. Itse asiassa tähän pitäisi suhtautua myönteisesti. Japanista sanoisin IMFstä, että toivoisin, jos Euroopan unioni lähtee luomaan – tällaista rahastoa. Toivottavasti sitä ei rakenneta IMFn mallin mukaan, koska IMFillä on rakenteelliset huomattavat puutteensa, joista yksi suurimmista on se, että sillä ei ole valtaa tai se ei harjoita valtaa ylijäämämaiden rankaisemiseksi yhtä lailla kuin vajemaiden. Eli sen valtaoikeudet koskevat lähestulkoon yksinomaan vajemaita ja tämän seurauksena maailmanlaajuisessa taloudessa on huomattavaa epätasapainoa esimerkiksi toisaalta Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, eikä IMF ole tehnyt yhtään mitään näiden epätasapainojen korjaamiseksi. Jos siis luodaan eurooppalainen vastaava rahasto, on sen kyettävä kohtaamaan Saksa ja Saksan ylijäämä. En ole ihan varma, ovatko saksalaiset itse tähän valmiita, mutta tästä tulisi yksi rahaston tärkeimmistä tehtävistä. Sitten Japanista. Niin, olemme olleet sokeita Japanin tilanteelle. Olemme eh, kohdelleet Japanin esimerkkiä jotenkin marginaalisena maailmantalouden reuna-alueena. Japani on käynyt läpi tasan sen, mitä me käymme läpi nyt 1987. Silloin laskettiin korkoja rahoituskriisin seurauksena, joukkovelkakirjamarkkinoiden korkoja ja sen jälkeen saatiin helppoa rahaa, se loi huomattavia varoja ja tämä kaikki koko kupla puhkesi. Ja nyt 20 vuotta myöhemmin Japani ei ole edelleenkään tuon kuplan puhkeamisesta to toipunut. Eli hinnat, esimerkiksi kiinteistöjen hinnat lähtivät laskemaan 20 vuotta sitten ja laskevat edelleen. Ajatelkaa, jos näin kävisi euroalueella. Emme siis ole kovinkaan kärkkäästi tästä oppineet. Olen hiukan huolissani, olen seurannut keskeisiä indikaattoreita Saksassa. Ne ovat laskeneet jälleen tässä kuussa. Minusta saksalaiset ovat liian selkeästi liikaa huolissaan inflaatiosta, eivät täysin ymmärrä, mikä on paljon huomattavampi deflaation uhka sellaisessa ympäristössä, jossa vipuvaikutus katoaa vivuttaminen vähenee. Tänne tulee ekonomistit sanomaan, että julkinen sektorikin on saatava vivuttamaan ja tämä yhdistelmä johtaa deflaation kasvamiseen ja te tiedätte, tämä on kammottava näkymä ja pelkäänpä, että meidän ekonomistimme eivät tätä vielä ole havahtuneet huomaamaan, ennen kaikkea Saksassa. Kiitoksia. Minä haluaisin itse esittää kysymyksen, jos sopii. Palaisin tuohon Japaniin. Itse asiassa me emme ole oppineet Japanin kokemuksista. Tässä sanottiin, minua mietityttää, ovatkohan he itse oppineet, koska he ovat edelleen pitkälti samassa tilanteessa kuin viimeisen vuosikymmenen ajan ja hehän ovat pumpanneet talouteen rahaa niin paljon ja niin nopeasti kuin ovat voineet. E, kokonaisvelkaa mitä? 250 prosenttia tai jotakin. Joten toinen kysymykseni, kun nyt kerran inflaatiokysymystä käsiteltiin. Amerikassa on puhuttu siihen suuntaan, että No siellä nyt tietysti ei ole mitään virallista inflaatiotavoitetta, mutta on tavallaan puhuttu sellaisesta, että se olisi nelisen prosenttia tai sitä luokkaa ehkäpä tämä on sellainen, mitä EKPnkin pitäisi noudattaa sen sijaan, että pysytään lähellä ja kahden prosentin alla. Voitaisiin olla joustavampia ja sanoa, että ainakin jonkin aikaa meidän pitäisi pohtia kolmen prosentin raja. Ensimmäinen kysymys, mitä olette tästä mieltä tällaisesta suosituksesta? Ja toinen kuuluu, mikä ikinä suositus lieneekin, ettekö usko, että jossakin vaiheessa syntyy massiivinen inflaatio joka tapauksessa, kun otetaan huomioon nämä huomattavat velkatasot? Minä en ymmärrä, miten useimmat maat voivat selvitä ja minulla on nyt jo sellainen tunne, hyvin subjektiivinen sellainen, että että Amerikka pyrki ratkaisemaan ainakin osan ongelmasta yksinkertaisesti käynnistämällä painokoneet tai kiihdyttämällä painoprosessia. He puhuvat vahvasta dollarista, mutta de factohan ollaan paljon enemmän kiinnostuneita heikosta dollarista, koska se tukee vientiä. Viimeinen seikka vielä. Komissio on juuri julkaissut EU 2020 strategian, pohdin, onko teillä ollut mahdollisuutta katsoa sitä ja jos, mitä olitte siitä mieltä, onko se oikea suuntainen vai onko se vain yksi näitä papereita niin sanotusti, jotka eivät oikeastaan auta meitä tekemään läksyjämme seuraavien kymmenen vuoden aikana. Well, thank you very much. Kiitos. Haluaisin aloittaa sanomalla pari sanaa tuosta Euroopan valuuttarahastosta ja tästä talletustakuusta. Minä en tiedä, miten tällaisia mekanismeja rakennetaan. Varmastikin tarvittaisiin symmetrisiä mekanismeja ja niiden säätelyä, aivan kuten Rouva Petifor tässä sanoi. Tämä aihe Euroopassa – ei liity kansainvälisen epätasapainon rahoittamiseen, sillä me elämme omassa rahaliitossamme. Mutta jos siihen suuntaan ei lähdetä, niin silloin riskeerataan kai koko Eurooppa. Minusta on vaikea kuvitella, että osa euroalueesta käyttää käyttäisi yhtä valuuttaa ja yhtä mekanismia ja näin muodostaisi vain yhden markkina-alueen. Meidän pitää rakentaa koko eurooppalaista prosessia niin kuin on tehty. Ja jossakin kohtaa yhtenäismarkkinoita ymmärrettiin, että olisi hyvä, jos meillä olisi yhtenäisvaluutta myöskin. Olen samaa mieltä siitä, että Japanilaiset eivät itsekään ole oppineet sitä, miten kasvua saadaan uudestaan luotua ja miten korkotaso siihen liittyy. He eivät ole ymmärtäneet alijäämätason suhdetta BKT, oli se sitten 5 tai 7 prosenttia – euroalueella ja maailmassa yleisesti ottaen ollaan nyt hyvinkin deflaatiopainotteisessa ympäristössä. Minusta IMFn ehdotus siitä, että laajennetaan tuota ja nostetaan inflaatiokynnystä ei ole hyödyllinen tällä hetkellä. Ja joka tapauksessa, jos olisimme tilanteessa, jossa meillä on inflaatiopaineita, niin olisi vaikeaa pitää inflaatio kurissa, kun nostetaan inflaatio-odotuksia. Eli olisi vaikeaa nähdä tämä hyödyllisenä ehdotuksena. Lopuksi vielä sitten heikosta dollarista. En usko, että Obamankaan hallinto voi päättää – mikä dollarin hinnaksi tulee. Maailmassa liikkuu massiivisia määriä pääomaa, eivätkä hekään pysty niitä hallitsemaan. Tässä nyt puututtiin hyvin vahvaan kohtaan, siis niinkin vahvat hallitukset kuin Yhdysvaltojen hallitus, niin niillä ei ole riittävää autonomiaa politiikan teossa – ja ihmisetkin ovat ryhtyneet ymmärtämään tämän, toisin sanoen sen, että hallitukset eivät pysty hallinnoimaan näitä asioita. Ja mitä sitten tapahtuu? Ehkä meidän täytyy löytää joku, joka pystyy kansan nimissä näitä kriisejä hallinnoimaan – eivätkä näitä henkilöitä sitten välttämättä meidän kaltaisemme henkilöt hyväksy. Eli tämä on uhkana. Ja tästä palataan siihen, annammeko me rahoitusmarkkinoiden toimia oman tahtonsa mukaan maailmassa. Ja tästä päästään sitten pääoman liikkuvuuteen ja sen liikkuvuuden rajoittamiseen. Ja tämä on sellainen asia, josta taloustieteilijät eivät ketkään muutkaan halua keskustella, vaikkakin IMF sanoi, että meidän täytyy pääoman hallinnoinnista keskustella ja olen tehnyt vuosikausia IMFn kanssa yhteistyötä eikä se ole koskaan onnistunut esimerkiksi latinalaisen Amerikan tai Aasian velkakriisiä pystynyt ennustamaan, eikä tätäkään velkakriisiä, koska talouspolitiikat ovat puutteellisia. En ole Japanin asiantuntija, mutta voisin sanoa, että tässä on tällainen hyvin herkkä jaksotus, joka täytyy ottaa huomioon, kun puhutaan rahapolitiikasta ja siitä, että finanssipolitiikkaa käytetään kysynnän äh, kasvattamiseen. Ja jos tämä jaksottaminen on hoidettu huonosti, niin silloin päädytään umpikuja tilanteeseen. Japanissa kävi niin, että siellä oltiin liian hitaita tajuamaan, kuten myöskin keskuspankki oli tajuamaan, että tämä vipuvaikutuksen purkaminen oli tapahtumassa keskuspankissa vuoden 2008 heinäkuussa nostettiin korkoja ja tämä on täysin uskomatonta. Japanin keskuspankki oli, syyllistyi samanlaisiin virheisiin alkuvaiheessa ja silloin käy niin, että ihmiset alkavat hamstraamaan ja Japanilassakin ihmiset sitten säästivät eivätkä investoineet ja kuluttaneet ja me voimme päätyä täällä samaan tilanteeseen. Pahoin pelkään, että nämä ideologiset lähestymistavat tekevät meidän tilanteemme hankalaksi ajatella asioista innovoivalla tavalla. I have now, uh... Pervanche Beres esittelijämme on viimeinen ja sitten te tietysti voitte käyttää vielä puheenvuoron. Haluatteko esittää kysymyksen? Selvä. Solo un pequeño comentario sobre las cuestiones eh, que el presidente acaba de comentar coincidiendo. Nopea eh, kommentti tähän puheenjohtajan kysymykseen. Olen siitä samaa mieltä Anpetiforin kanssa. Tämä Japanin tapaus osoittaa meille selvästi sen, kuinka hitaus päätöksenteossa on johtanut siihen, että 20 vuoden ajan on kärsitty hitaasta kasvusta ja tuloksena on ollut vastaava velkataso, joka on paljon paljon korkeampi kuin se, joka olisi syntynyt, jos olisi ollut tällainen impulsiivinen ohjelma olemassa. Erona tässä on se, että Japanin tapauksessa perinteidensä ja historiansa takia säästämisaste on korkea ja täten se voi kotimaisista säästöistä rahoittaa tätä, mutta Euroopan unionissa mikään maa ei tähän pysty. Mitä inflaatioon tulee, haluaisin palata siihen, mitä yritin jo aikaisemmin sanoa. Tänä päivänä täytyisi olla huolissaan kasvusta ja työpaikoista. Inflaatiota ei ole keskuudessamme eikä sellaista ole näköpiirissä hyvin todennäköisesti me tulemme palaamaan inflaatiouhan eteen tulevaisuudessa, mutta keskuspankki tietää kuitenkin, se osaa hyvin hoitaa tilanteen silloin, kun hintojen kohoaminen tapahtuu liian nopeasti suurin osa keskuspankkeista osaa hoitaa myöskin deflaatio-ongelmat. Eli sekä ajoituksen näkökulmasta että sen näkökulmasta, että me teemme niitä asioita, joita osaamme tehdä, niin meillä ei ole tänä päivänä mitään riskiä, jos me ajamme keskuspankit pumppaamaan likviditeettiä markkinoille kulloin likviditeetti, kunnes likviditeetti saavuttaa. Lyhyt kome yli, kommentti ylijäämästä Saksasta ja vajeiden torjumisesta. Periaate on seuraava kun Kiinalla on vaihtotaseen ylijäämä, tietysti Kiina voi antaa valuuttansa arvon alentua, mutta Saksan tapauksessa se on paljon hankalampaa, koska se on valuuttaunionissa. Ja minusta tämä keskustelu siitä, miten voidaan polkea kilpailukykyä Saksan puolelta niin, että muut tahot voivat olla eh, kilpailussa mukana, kun kyseessä on globaali kuva. Jos katsotaan tätä Saksan näkökulmasta koko huolenaihetta, niin todennäköinen kasvu siellä on noin yksi prosentti ja globaalisti se on todella alhainen luku. Yksi huolenaiheista onkin, miten sitä voidaan nostaa. Inflaatioasteen nostaminen 3-4 prosenttiin on tietysti suhtautumista kriisiin, mutta minkälaisia uudistuksia tarvitaan? Niitä tarvitaan enemmänkin mikrotasolla. Miten lisätään kasvua? Kyseessä on ikääntyvä yhteiskunta, jolla on todellisia ongelmia tarvitaan jonkinlaisia palkkalisiä tai muita. Ja ilmeisesti tällaiset rangaistusmekanismit ylijäämistä niin aiheuttaisivat kyllä hiukan ongelmia. Pervans, kuten yleensä, viimeinen sana sinulle. Kiitos ja kiitokset kaikille vieraille. No, Minun täytyy kommentoida tätä viimeistäkin paneelia ensinnäkin Peres ja keskuspankin asennon vaikeutena on se, että tässäkään ei sopimuksia sovelleta jo alusta lähtien innokkaasti halusin, että että tätä sopimusta tulkittaisiin. Siitä puhuttiin kaikissa kuulemistilaisuuksissa ja sanottiin, että rahapolitiikka voi vaikuttaa hintaan vakauden saavuttamiseen ja muidenkin tavoitteiden saavuttamiseen artiklan 2 mukaisesti, mutta mutta tällä ei kuitenkaan ole ollut mitään vaikutuksia keskuspankin pääjohtajaan tai johtokunnan jäseniin. Ja keskuspankki ei voi yhtä aikaa täyttää monenlaisia tavoitteita. Tämä on se todellinen vaikeus, joka meillä on, enkä usko, että kriisi Ähm, muuttaa sitä käsitystä, joka keskuspankilla on omasta mandaatistaan. Sitten tämä keskustelu, jonka Olivier Blanchard käynnisti inflaatiosta ja Dominique Strauss-Kahn puhui tästä eilen. Olen pitkälti samaa mieltä siitä, että tässä on enemmänkin deflaatioriski äh, vaarana koska 3,6 prosentilla alennettiin äh, korkoja vuonna 2009 ja tällaista ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Olen kuitenkin sitä mieltä, että jos käynnistetään keskustelu inflaatiotavoitteista, niin siitä avautuvat uudet mahdollisuudet siihen, että me emme haluta palata lähtöruutuun ja on asioita, jotka täytyy perustavaa laatua olevalla tavalla ajatella uudelleen ja olisi hyvä, että niitä tarkasteltaisiin hieman läheisemmin. Ja sitten tämä Japanin tapaus, no en nyt haluaisi sanoa, että olin oikeassa, mutta kun komissio esitti elvytysohjelmansa, niin me sanoimme heti, että ei se riitä ja että ennen vuoden 2011 loppua mitään kasvua ei tapahtuisi. Ja valitettavasti tähän saakka ei ole mitään sellaista, joka olisi tätä huolenaihetta huojentanut. Tässä sanoin jo aikaisemmalle kollegalle, yleensä näissä kuulemisissa saan sieltä muutaman tiedon murunen, mutta tällä kertaa näin ei ole olen oppinut paljon ja arvostin ja minua kaikki nämä puheenvuorot rikastuttivat. Eli todellakin haluaisin hyvin lämpimästi kiittää teitä tästä hyvin tiiviistä keskustelusta, jossa todella mentiin asian ytimeen, koska markkinoiden sääntely, no se on ihan hyvä asia ja siinä on paljon tehtävää, mutta ei se riitä, ei se auta meitä selviämään tästä tilanteesta. Ja näiden kahden paneelin välinen artikulointi, no tämä oli hyvin mielenkiintoista. Minua tietenkin tämä talous taloushallintokysymys on melkein päähänpinttymä pinttymä, ei ainoastaan sosiaalidemokraattisen hallituksen edustajana, mutta olisi hyvä, jos Yhdysvallat ja Japani, no niillä myöskin harjoitetaan taloudellista hallintaa. Eli on muitakin ongelmia ja meidän täytyy miettiä sitä, miten me käytämme näitä talousarviovälineitä päästäksemme ulos näistä kriiseistä ja toivon mukaan kollegat tukevat minua siinä, kun sitten mietinnössäni tulen painottamaan korostamaan sitä, että julkista ja yksityistä investointia täytyy saada aikaiseksi, koska muuten kriisistä ei päästä eroon. Ja tässä on demokratioiden kannalta suuret poliittiset ja yhteiskunnalliset riskit. Ja sitten vielä viimeiseksi se, mitä Papandreou, se mitä pääministeri Papandreou sanoi, meidän kaikkien mielestä oli erittäin hienoa, että hän tuli kokoukseemme tänään. Se, mitä hän sanoi siitä, mikä komission reaktio olisi tullut olla tämän vakauspaketin joustavoittamisen suhteen, niin se nimenomaan äh, heijastelee niitä vaikeuksia, joissa me olemme, koska jos joustavuus tarkoittaa sitä, että kaikki tekevät mitä haluavat ja Jumala auttakoon, niin sitten se tarkoittaa, että ei päästä minnekään. Nämä kaikki ovat sellaisia asioita, jotka täytyy ottaa mietinnössä huomioon. Haluaisin vielä kiittää teitä puheenvuoroistanne.